Okay, welcome everybody. No niin, tervetuloa kaikki. Täällä on aika vähän jäseniä paikalla, mutta tämä kokous menee internetiin, eli ne, jotka nyt eivät ole paikalla, voivat sitten myöhemmin kuunnella kokousta. Tämä kuuleminen on järjestetty siksi, että komissio äskettäin teki uusia asetus- ja direktiiviehdotuksia koskien sisä- piirikauppoja ja markkinamanipulaatioita, MAD ja MAR-asiat siis. Ja tarkoituksena on arvioida komission ehdotuksia ja onko niissä oikealla tavalla puututtu äskettäisiin markkinakehityksiin ja puututaan tämänhetkisen direktiivin tilaan. Ali McCarthy on parlamentin esittelijä, joten aluksi annan puheenvuoron Alinille. Hän pitää alustuksen näistä aiheista ja omista huolenaiheistaan. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että täällä on asiantuntijoita tänään paikalla. Pyrimme jakamaan heidän mielipiteitään, näkökulmiaan. Ja olen tyytyväinen, että hyvät kollegat ovat paikalla. He ymmärtävät nämä asiat ja seuraavat niitä. En aio puhua paljon, sillä todellakin tänään haluaisin äh, käyttää tätä tilaisuutta oppimismahdollisuutena kun puhumme markkinoiden väärinkäyttöilmiöistä ja manipulaatiosta. Kollegat jo tietävät uskoakseni, että meillä on direktiivi olemassa tällä alueella ja nyt komissio ehdottaa sen uudelleen laatimista niin, että se tulisi säädöstä. Mä olisi järkevää. Me olemme keskustelleet näistä asioista suljetuin ovin aivan ennen tätä valiokunnan kokousta ja olin hyvin yllättynyt, kun huomasin, että eräät jäsenet ovat ottaneet tämän avosylin vastaan ja lisäsivät omia ehdotuksiaan mukaan komission ehdotukseen. Eli uskoisin, että kun tarkastelemme tätä uutta direktiiviä, joka asettaa oikeudellisia sanktioita väärinkäytöksille, tämä on erittäin tärkeä edistysaskel tällä alueella. Me aikaisemmassa me saimme selville, että vain neljä jäsenmaata on aikaisemmin käyttänyt tällaisia rangaistustoimia. Ja vaikuttaa siltä, että aikaisempi toiminta ei ollut aivan tehokasta. Siksi komission ehdotus on erittäin hyvä ja me voimme tarkastella yksityiskohtaisesti tätä, jotta voisimme varmistaa, että direktiivi on toimiva. Meidän pitää olla tiukempia kuin ennen näiden asioiden suhteen uudessa direktiivissä, sillä eh, tämähän liittyy hyvin eh, suuresti Euroopan unionin talouden uuteen pakettiin ja tämä vaikuttaa mahdollisuuksiin saada pääomaa, vaikuttaa uusiin kauppafoorumeihin kansainvälisillä markkinoilla ja me tiedämme, ja tätä on, tämä on meille keskusteluissa tullut selvästi, et, selville, että monet kentät aiheuttavat sitä, että väärinkäytöksiä ei välttämättä ole enemmän, mutta niitä on vaikeampi seurata ja niitä vastaan taistella on vaikeampaa. Siksi kaikki markkinafoorumit ovat sellaisia, että me uskomme ja minä itse uskon omalta osaltani, että meillä pitäisi olla selkeät säännöt näillä aloilla, sillä eri markkinat ovat kilpailutilanteessa keskenään, eikä ole oikein, että toisilla markkinoilla on enemmän säätelyä kuin toisilla. Siksi tervehdin tätä komission ehdotusta ilolla, kun puitteistoa halutaan laajentaa ja lisätä uudistuksia, esimerkiksi mitä tulee HT-kauppaan. En nyt mene yksityiskohtiin, yksityiskohtaisiin muutoksiin, joita on tehty. Jäsenmaat tekevät oman työnsä tällä alalla – mutta uskoisin, että meille kaikkein tärkein muutos on tämän direktiivin vaikutusalan laajentaminen. Me haluamme palata tähän asiaan näihin määrittelyihin vielä yksityiskohtaisemmin, että ne voisivat olla tehokkaita, kun niitä toimeenpannaan. Toimet, joiden tarkoitus on taistella markkinoiden väärinkäyttöä vastaan, sisäpiirin tiedon käyttöä vastaan, ja me haluaisimme myöskin tukea toimivaltaisia viranomaisia, kun he pyrkivät antamaan sanktioita näissä asioissa. Ja kuten sanoin, me olemme jo huomanneet, että eräät jäsenmaat ovat laajentaneet omassa kansallisessa lainsäädännössään tämän direktiivin alaa vielä pidemmällekin ja olemme tyytyväisiä, että kilpailuun ja hyödykekauppaan liittyviä asioita on myöskin otettu mukaan näissä väärinkäyttöä koskevien direktiivien uudistuksissa. Olen pyrkinyt tekemään yhteistyötä jälleen kerran, kuten sanoin. Tässä keskustelussa oli hyvin selkeä viesti. Meidän täytyy seurata markkinoita tarkemmin kuten MIFID ehdotuksessakin on jo mainittu. Ehkäpä Sharon anna nyt puheenvuoron muille. En halua asiantuntijoilta viedä liikaa aikaa. Olen tyytyväinen siitä, että he ovat täällä paikalla, jotta ymmärtäisimme tätä ehdotusta paremmin. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia. Eli tervetuloa vieraille. On hienoa, että olette paikalla. Varmaan yksinkertaisinta on, jos puhutte tässä järjestyksessä, jossa olette esityslistalla – No, joku siellä nyökkäilee, että tämä sopii. Ja jos voisitte pitäytyä viidessä minuutissa. Jos teillä on seitsemän minuutin edestä asiaa, niin jättäkää osa pois. Te ette voi puhua vain nopeammin, koska meillä on täällä tulkkaus. Ja sitten kun olen pysäyttänyt teidät ja sanoit, että puhukaa hitaammin, koska tulkit eivät pysy perässä, niin siinä on mennyt jo 30 sekuntia hukkaan. Eli yrittäkää pitää kiinni tästä aikarajasta, älkääkä lukeka liian nopeasti. Eli ensimmäisenä Guy Sears, joka on tukku- ja investointihallintoliiton johtaja. Hän puhuu ensimmäisestä aiheesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta. Invest Management Association edustaa varainhoitajia ja rahastojen hallinnoijia, jotka Iso-Britanniassa hallinnoivat omaisuutta, jonka arvon on kokonaisuudessa 4,7 eh, biljoonaa euroa. Monet, nämä omaisuus kuuluu asiakkaille, joista monet ovat eläkejärjestelmiä tai yksittäisiä investoijia rahastoihin. Me täytyy toimia asiakkaidemme etujen mukaisesti ja parhaiden mahdollisten standardien mukaisesti ja olemme sitoutuneet siihen, että me toimme, toimimme ammattitaitoisesti, reilusti ja rehellisesti. Me haluamme, että meklarit, me käytämme ja markkinat, joilla me löydämme hintoja ja yritykset, joihin me investoimme, että nekin noudattavat korkeita, korkeaa standardeja ja toimivat rehellisesti ja jäsenemme ovat siis sitoutuneet voimakkaasti tällaisen markkinoiden väärinkäyttöjärjestelmän noudattamiseen. Meillä ei ole varsinaisesti, jäsenemme eivät siis, heillä ei ole osakkeita eikä velkakirjoja yrityksistä, mutta kuitenkin monet käyvät jatkuvaa vuoropuhelua yritysten johdon kanssa, ottavat esille kysymyksiä, jotka ovat asiakkaiden kannalta hyvin tärkeitä. Niin, Euroopan komissio ja parlamentti ovat pitkälti käsittelemässä yritysten hallinnon kysymyksiä erinäisissä yhteyksissä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joissa on edelleen tarvetta sille, että hallitukset saavat laajalti tietoa, jotka liittyvät liikkeelle asittajien toimintaan, ja tämä on sellaista, mitä säätelijät ovat pyrkineet rohkaisemaan. Me tuemme sitä, että tähän lisätään ne välineet, joita myydään säätelymarkkinoilla, ja myöskin sellaiset, joita myydään monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmien puitteissa. Britanniassa on vaihtoehtoiset markkinat, joka on pieneksi yritysten markkina, jota Lontoon pörssi pitää yllä. Me emme haluaisi, että olisi mahdollista luoda väärät markkinat käymällä kauppaa EUn ulkopuolella, mutta olemme huomanneet, että on huolestuneisuutta siltä osin, että tällä esityksellä olisi laajoja alueen ulkopuolelle meneviä vaikutuksia. Nimittäin se kaupasi myöskin kaupan Australian markkinoilla, jos osaketta voidaan, osakella voidaan käydä kauppa myöskin monenkin kaupan käyntijärjestelmän puitteissa EU-ssa. Organisoitu kaupankäyttö Tietysti fasiliteettiehdotus on asia, josta olemme on, josta olemme varauksellisesti. Me tiedämme, mikä sen täysi vaikutus tulee olemaan ja minkälaisia rakenteita kaupankäyntirakenteella tulee näkemään otf e, ja mitä välineitä voidaan, millä välineillä voidaan käydä kauppaa OTFllä, mutta myöskin myöskään varmoja siitä, onko niin, että se tulee koskemaan kaikkia näitä mahdollisia välineitä, mutta siellä missä OTF on äh, tällainen mekareiden täsmäkauppajärjestelmä, täsmäverkosto. Me haluamme, että näitä markkinoita voitaisiin myöskin hoitaa niin, että kaupankäynti voisi tapahtua myöskin säännöllä markkinoilla tai monenkeskisen kaupankäytön puidossa. Meidän mielestämme pk yritysesityksellä pitäisi olla myöskin vaikutusta eh, niihin. Me tuemme byrokratiaa, joka, byrokratian poistamista ennen kaikkea finanssityön osalta. Toista kuitenkin on tärkeää, että markkinoiden manipulointi ei ole hyväksyttävää. Mitä tulee sitten sisäpiirin kauppaan, aina on sellaista toimintaa, joka voidaan pitää hyväksymättä, joka voidaan kieltää. Meistä olisi hyvin äärimmäisen vaikeaa, lähes mahdotonta jos varainhoitoyritykset voisivat, että varainhoitoyritykset voisivat jatkaa valvontaa toimintaansa, jos ne voisi olla jatkuvasti yhteydessä yritykseen, voisivat koskaan olla varmoja siitä, että tietoja, jotka ne ovat saaneet kokouksen aikana, nämä välittäjät olisi relevanttia tai irrelevanttia investoijalle. Ja jos ne toimisivat kaupankäynnin puitteissa salaisten kokousten jälkeen, tätä voitaisiin pitää kauppana. On myös hyvin vaikea ymmärtää, mikä miten voidaan tavallaan puhdistautua tiedosta, jos tietoa on saanut, koska yrityksellä ei ole mitään velvoitetta tehdä tästä tiedosta julkista. sanottoni tämän, me olemme aina tukeneet Yhdysvallan kuningaskunnan lähestymistapaa, välttämättä sitä ei pidä lähestymistapa Euroopassa, mutta Iso-Britanniasta lähestymistapa, jossa on määräys, joka koskee relevanttia tietoa, joka ei ole yleisesti saatavilla. Ja tämä on mainittu myös esityksessä. Me tuemme tätä. Mutta nykyisessä käytössään Isossa Britanniassa tähän liittyy tietty laadullinen määrite, nimittäin se, että käytetään tai levitetään tietoa, sitä voidaan katsoa, jos on markkinoiden säännöllinen käyttäjä, että se on virhe, jos seurataan tällaista standardia, joka, jota voidaan katsoa odotettavaksi. Me poistaisimme, löyhentäisimme artiklaa kohtaa 6.1e, sillä kaikki, mikä on relevanttia, sitä ei välttämättä voida käyttää kuitenkaan omissa analyyseissamme, tai mitä pitäisi tehdä. Voin palata tähän myöhemmin. Sitten spektorin tapaus, tieto ja seuraukset. Se, käytetäänkö tietoa, merkitsee sitä, että käydään kauppaa tiedon pohjalla, vai käydäänkö kauppaa, kun tieto on hallussa. Olemme sitä mieltä, että sisäpiirikauppa edellyttäisi sitä, että henkilö tekee kauppaa tiedon pohjalta – ei, ei pelkästään merkitä että on, hallitsee tämän tiedon. Se kuitenkaan ei estä sitä, että tuomioistuin voisi päättää, että jos ei ole uskottavaa todistusta päinvastaisesta, henkilö, joka, jonka on, hallussa on ollut tietoa, että hän todella olisi myöskin hyödyntänyt tätä tietoa. Mm, nämä oikeudelliset ja todistemääräykset pitää sitten täsmällisemmin esittää esityksessä. Sitten Kiinamuuri. Kiinamuuri on meistä Amelian korkea tällä hetkellä sanan korkealla tasolla. Pitäisi olla tehokkaita järjestelmiä, jotka vähentävät riskiä siitä, että olisi tiedon vuotoa, ja valvojien tulisi tiuk- katsoa täsmällisesti sitä, että on olemassa valvontajärjestelmiä. HFT tulemme puuttumaan vielä. Tällä hetkellä me emme näe mitään tarvetta sille, että pitäisi erityisesti määritellä tätä, en tiedä. Tästä voidaan keskustella, kun mennään tässä eteenpäin. On myöskin joitakin turva satamia, jotka ovat markkinoiden väärinkäyttödirektiivissä, joka perustuu julkisen tiedon analysointiin ja meistä tämä olisi hyvin tärkeä asia ottaa esille. Kiitos. Kiitoksia. Tiedän, että viisi minuuttia ei ole pitkä aika. Ehkä voitte sitten myöhemmin lisätä jotain, jonka nyt jätitte pois, kun siirrymme kysymysosioon. Eli seuraavaksi Etienne Valence, joka on BNP Paribasin palveluksessa. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvin paljon. BNP Paribasin investointi ottaa vastaan hyvin, hyvillä mielen tämän markkinoiden väärinkäyttödirektiivin, sillä todellakin on ö, tarvetta eri tuotteiden suhteen tällaisille toimille sekä hyödykemarkkinoille että NTF ja ODF tuotteille. Markkinoille valvonta on hyvin hankala asia. On pyrittävä koordinoimaan avistomarkkinoita ja finanssimarkkinoita paremmin ja säätelemään erilaisia virastojen toimia lainsäädännöllisin toimin. Mitä tulee näihin toimiin, me tuemme sitä, että vakavissa tapauksissa rikosoikeudelliset seuraamukset ja muissa tapauksissa hallinnollisoikeudelliset seuraamukset toteutettaisiin. Meille on tärkeää, että kaikki Euroopan jäsenmaat ovat tilanteessa, jossa ne voivat tehdä, antaa sanktioita tai ryhtyä hallinnollisiin toimiin, kun markkinoiden väärinkäyttöä ilmenee ilman että niiden täytyy turvautua ulkopuolisiin tuomioistuimiin. Olemme huolissamme hiukan enemmän, mitä tulee erilaisiin koontikäsitteisiin, sisäpiirin tiedon käsitteeseen liittyen ymmärrämme, että ehdotuksena on käsitellä johdannaismarkkinoita, mutta olemme sitä mieltä, että on tarpeen rajata tätä toimialaa tarkemmin. Esimerkiksi ei-julkinen relevantti tieto. Tämä saattaisi rajata sisäpiiritietoa liikaa. Siellä saattaisi olla haitallisia vaikutteita sisäiseen seurantajärjestelmään erilaisissa prosesseissa, mitä tulee investointiyrityksiin. Tämä on meille hyvin tärkeä asia, jotta voisimme eh, johdonmukaisen lähestymistavan säilyttää. Vain materiaalinen eh, tieto pitäisi ottaa tämän toimen piiriin. Olemme myöskin hiukan huolissamme laajasta markkinoiden manipuloinnin käsitteestä, joka ottaisi markkinakäyttäytymisen mukaan. Tämä käsite käytös pitäisi määritellä mielestämme paremmin tässä direktiivissä. Meillä ei ole mitään ongelmia manipulointipyrkimysten määritelmän suhteen. Joka tapauksessa olemme tämän toimen puolesta. Sitten mitä tulee turvasatemiin ja hyväksyttäviin markkinakäytäntöihin, esimerkiksi likviditeetin tarjontaan. Ranskassa AMF on hyväksynyt tämän APM eli hyväksyttävän markkinakäytäntökäsitteen likviditeetti näissä asioissa erityisesti koskettaisi PK-yrityksiä. Me Pohdimme myöskin ennakkomarkkinatoimia, joita ei ole säädelty. Niiden harmonisointi Euroopan tasolla voisi estää väärinkäyttöjä. Me tarvitsisimme selkeämpiä sääntöjä. Tämä olisi ennakkomarkkinoille hyvin tärkeää ja myöskin niiden läpinäkyvyydelle hyvin tärkeää. Haluaisin, mitä tulee HTF-kauppaan, todeta, että kyseessä ei ole uusi ilmiö. Se on ollut 20 vuotta olemassa. Sitä kutsuttiin ennen arbitraasiksi mutta nyt teknologian kehityksen ja vaihtoehtoisten kauppamarkkinoiden moninkertaistumisen myötä tämä tarjoaa hyvin monenlaisia HT-markkinatilanteita. Eh, On monenlaisia strategioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän aggressiivisia, kuten eh, indeksien tai korien arbitraasi tai osakearbitraasi. Nämä on hyvin vaikea seurata. Kyseessä on myöskin tilanne, jossa välillä nämä toimijat, investointiyritykset ovat eri lainsäädännön alla. Yleensä Euroopan unionin alueella toimivien yritysten suhteen meillä on läpinäkyvyyttä. Tämä uusi toimi voisi lisätä spreadejä ja läpinäkyvyyttä, mutta ei ole mitään tuote varmuutta siitä, mikä seuraus olisi. Tämä saattaisi toimenpäätönä aiheuttaa epätoivottuja seurauksia. Tässä voisi viitata Sifmaan, joka on erittäin tunnettu yhdysvaltalainen toimija – ja IMFn tutkimukseen vuodelta 2011. Me emme siis mitään teknologia koskevia keinotekoisia rajoituksia halua tukea. Me tukisimme ajatusta erityisestä lisenssistä, mitä tulee HT-kauppaan. Yritykset, myöskin sellaiset, jotka eivät nyt ole säätelyn piirissä, kuuluisivat tähän, jotta voisimme varmistaa että kauppaa voidaan valvoa tarpeeksi hyvin, jotta kaikenlaiset väärinkäytökset voitaisiin markkinoilla estää. Kiitoksia. Uh, and next. Kiitoksia. Sitten aiheet yksi ja kaksi. Eli Carmen de Noja, joka on Asonimen varapääjohtaja ja esittelijä koskien Esmen markkinaväärinkäytöksiä. Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä, hyvät jäsenet. On suuri kunnia olla kertomassa teille näkemyksistänne koskien Euroopan markkina määrinkäyttöä koskevista asioista. Tällä hetkellä säännöt ovat tarpeellisia, mutta eivät riittäviä, Ensinnäkin niiden pitää olla teknisesti hyvin suunniteltuja, oikeasuhtaisia ja hyvin selkeitä, jotta voidaan välttää tulkintaongelmia erityisesti, kun ne ovat ihan oikein tiukkoja sanktioita. Mutta toisaalta asetusta on täydennettävä tehokkaalla valvonnalla. Ja vuonna 2003 puhuttiin sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuudesta mahdollisimman nopeasti. Ja samantyyppiset tiedot, siis sisäpiiritiedot, olivat pohjana sille, että kiellettiin sisäpiirikaupat ja myöskin tuli voimaan julkistamisvelvollisuus. Ja tämä aiheutti paljon oikeudellista epävarmuutta, erityisesti koska markkinaväärinkäytökset olivat monissa jäsenvaltioissa jo rikoksia. Se, että pörssissä listatut yritykset viivyttivät julkaisua, rajoittui, koska tällainen viivytys ei saa olla harhaanjohtavaa ja monet jäsenvaltiot eivät soveltaneet tätä direktiiviä, tai sitten ne kiersivät sen viranomaisten ohjeilla, jotka olivat niille hyödyllisiä, mutta hyödyttömiä silloin, kun kyse oli rikossyytteistä. Asetusluonnoksessa on nyt tehty ero, ja siinä tehdään ero niiden tietojen välillä, joita ei voida käyttää väärin mutta tässä on toimittu väärällä tavalla. Näin sisäpiirtietoja ei voida käyttää väärin, koska on otettu käyttöön uusi kohta 6e. Ja tästä ei koskaan kuultu Euroopan komissiota. Ja tässä on otettu käyttöön uusi määritelmä, josta puuttuu kaksi asiaa. Mutta tämä Britannian esimerkkihän on erityistapaus, kuten tuli erilleen. Eli se, että markkinoiden väärinkäyttö on rikos ja tällaisia asioita ei pitäisi jättää tuomioistuinten harkintavaltaan. Näin kansalaiset voivat helpommin ymmärtää, milloin he syyllistyvät rikkomuksiin ja milloin ei. Ja koska nyt on epävarmuutta, se saattaa siihen, että kaupankäytöä rajoitetaan ja se vähentää Euroopan osakemarkkinoiden maksukykyä. Ja hyvin usein tämä vähentää myöskin vuoropuhelua, jota instituutiot Euroopassa ovat kannustaneet. Sitten kaksi suurta muutosta on tarpeen. Uusi artikla 61e pitäisi poistaa ja 12 artiklassa pitäisi ottaa huomioon sisäpiiritiedon vanha määritelmä. Ja joka tapauksessa pörssilistattu yhtiö ei saa harhaanjohtaa yleisöä viivyttämällä tiedonantoa, ja sehän on käytännössä mahdotonta täyttää. Sen pitäisi olla mahdollista silloin, kun asiasta riittää varmuus. Euroopan komissio ei ole kuultu, mutta tässä on poistettu kohdat 29 ja 30, ja näiden kahden yhdistelmä – sulkee pois tiedon, joka koskee tarjouksen tekemistä muun muassa. Ja nämä pitäisi ottaa mukaan kuitenkin asetukseen, ehkä artiklan 6. Sitten huhut. Niistä ei puhuta direktiivissä tai asetuksessa, eli miten pitäisi toimia silloin, kun arvopapereihin liittyviä huhuja liikkuu. Se johtaa epävarmuuteen koska tämä saattaa johtaa epätäydelliseen tai harhaanjohtavaan tietoon yritysten puolesta. Jos lähettää tai edes yrittää lähettää harhaanjohtavia signaaleja, saattaa olla rikos. Ja paradoksi on se, että liikkeelle laskijalle on parempi olla paljastamatta tietoja ollenkaan kuin riskeerata se, että paljastaa harhaanjohtavaa tietoa. Ja nettovaikutus saattaa johtaa siihen, että investoijat saavat käyttöönsä vähemmän tietoja. Mielestäni pörssiyhtiöiden pitäisi kommentoida tätä ainoastaan silloin, jos kaksi ehtoa täyttöä. Eli huhu pitää paikkansa ja hinnat ja määrät muuttuvat epänormaalilla tavalla. Muuten ei pitäisi olla mitään kommentointivelvoitetta. Sitten johtajien transaktiot. Täytyy selvittää se, että aina kun kynnykseen päästään, oli kynnys mikä hyvänsä, silloin sen jälkeen pitäisi aloittaa laskeminen nollasta, kunnes tähän rajaan on jälleen päästy. Näin voidaan välttää merkityksettömät ilmoitukset sääntelijälle. Ja tällaisia tietoja pitäisi lähettää asianomaisilta asiasta vastaaville viranomaisille samalla tavalla kuin lyhyeksi myynnin osalta. Ja nyt tämä ilmoitusvelvollisuus on vähentynyt viidestä työpäivästä kahteen työpäivään, ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia. Näitä sisäpiirikysymyksiä pitäisi yksinkertaistaa. Ja sitten lopuksi vielä julkistamisvelvollisuudesta koskien näin sanottuja listattuja MTF, eli siis vaihtoehtoisia markkinoita. MIFIDin kannalta nämä muutokset eivät ole merkityksellisiä. Ja Yritykset toimivat näin, koska ne ovat halvempia sääntöjä ja välikädet ja investoijat tietämät tämän ja toimivat sen mukaisesti. Markkinaväärinkäyttösääntöjä voidaan laajentaa tässä tapauksessa ja näiden velvollisuuksien laajentaminen rajoittaisi pk-yritysten mahdollisuuksia lisätä pääomaansa. Ja mielestäni meidän on pitäydyttävä osittain vanhoissa säännöissä. Kiitos. Sort of remind you again, when you're reading, you go far. Kiitoksia. Niin kun puhutte, niin te puhutte normaalisti kuin normaalisti ja tulkit tekevät loistavaa työtä, mutta yrittäkää puhua kuitenkin hitaammin. Seuraavaksi Patrick Young, joka on rahoitusmarkkinoiden neuvonantaja ja erityisasiantuntija PK-yritysten osalta. It is a Kiitoksia hyvin paljon rouva puheenjohtaja. On ilo olla täällä puhumassa tälle valiokunnalle tänään ja keskustella erittäin mielenkiintoisesta aiheesta, ei vain markkinoiden väärinkäytöksistä, mutta erityisesti mitä tulee PK-yrityksiin. Me olemme saavuttaneet uuden uljaan maailman 15 10 viime vuoden aikana verkostoteknologian, kuten internetin ansiosta, ja tämä on muuttanut sen, kuinka markkinat toimivat. Samaan aikaan on tullut hyvin mielenkiintoiseksi toimia, sillä uudenlaisia uuden maailman eh, mahdollisuuksia on syntynyt PK-yrityksille ja niiden rahoittamiselle. Ja tässä komissiota pitäisi kiittää, sillä se on pyrkinyt vastaamaan näihin uusiin haasteisiin. Minun huomioni koskettelevat vain PK-alaa ja niitä markkinoita, joita on jo olemassa, kuten Itä-Euroopan ja Lontoon osakemarkkinoita, jotka ovat erittäin tärkeä kauppamarkkina pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta tarkistelin myöskin mikroyrityksiä ja hyvin, hyvin pieniä markkinoita, jotka ovat nyt mahdollisia internetin ansiosta. Täsmän vuoksi me tiedämme, että McHenry säädös Yhdysvalloissa on tehnyt mahdolliseksi rahoittaa miljoonan startup-yrityksiä hyvin nopeasti ja helposti. Nämä ovat niitä asioita, joita meidän pitäisi tarkastella mielestänne, kun ajattelemme PK-yrityksiä, sillä PK-yritykset tarvitsevat hyvin paljon kevyempää säätelypuitteistoa kuin muut. Tätä pitäisi korostaa, että kyseessä ei ole se, ettei mitään säätelyä ole. Se tarkoittaa vain sitä, että puitteiston pitäisi olla kohtuullinen, joka on toimiva, mutta sen ei pitäisi lisätä lisärasituksia näille yrityksille, jotka pyrkivät pääsemään eteenpäin. Tässä mielessä olen sitä mieltä, että monien muiden listausmarkkinoiden tavoin nämä MTF MTF PK-yrityksille ovat erittäin lupaavia, mutta olisi hyvä, että meillä olisi yksi säädösjärjestelmä tällaiselle primäärikauppapaikalle. Yksinkertaisuus, mitä tulee tähän uuteen mikrovaihdantaan, kuten minä itse sitä haluaisin kutsua pk kohdalla, on ajatus, että meillä pitää olla yksinkertainen säädöstö – vähemmän yleisiä kuvauksia eh, sisäpiirin tiedosta ja tällaisista asioista, kuten komissio on jo omassa ehdotuksessaan ehdottanut. meidän pitää yleisesti ottaen ymmärtää, että näillä PK-yrityksillä on hyvin tärkeä mahdollisuus päästä mukaan kauppamarkkinoille – Eli me saavutamme sellaisen tilanteen, että se mistä me tarkistamme pk-yritysten kohdalla on se, että foorumit olisivat melko vapaita, vähän säädeltyjä. Ja on selvää, että nämä yritykset tarvitsevat rahoitusta, ne tarvitsevat äh, vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, erityisesti tällaisena hetkenä, kun pankkisektori on vaikeuksissa. Ja me Euroopan unionin kansalaisina me tarvitsemme mahdollisimman paljon mahdollisuuksia rahoittaa yrityksiä niin paljon kuin vain voimme. Tämä mielessä pitäen ajatus yhdestä eurooppalaisesta säädöksestä kaikille pk-yrityksille PK-alalle. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että meillä on suhteellisen kevyt säädöstö, kun seuraamme näitä yrityksiä, jotta nämä yritykset voivat listautua kasvaessaan, esimerkiksi listautua Lontoon markkinoille tai Nastakin tai muille markkinoille Euroopassa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus pk-yritysten kohdalla Joten nyt minä annan teille takaisin puheenvuoron, rouva puheenjohtajan, mutta kiitän mahdollisuudesta puhua, tämä on tärkeä asia. Uh, and now... Kiitoksia. Seuraavaksi Annika von Hartmann, joka on Nasdaqin valvontayksiköstä Tukholmasta. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin, hyvää iltapäivää, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On kunnia olla täällä tänään Euroopassa Nasdaq OMX operoi arvopaperimarkkinoita Baltian maissa, Pohjoismaissa ja Islannissa. Markkinoilla me, list, markkinoilla me listaamme suuria ja pieniä yrityksiä. Meidän tarjouksemme koskee talouden rahoittamista avoimella tavalla ja se tukee kasvua. Ennakkoehtona tälle tietysti on se, että markkinoilla on luottamusta. Islantia lukunottamatta markkinoiden valvonta on integroitua, rajat ylittävää, se on keskitettyä. Yksi ratkaisu Pohjoismaita varten ja yksi Baltiamaita varten. Pohjoismaat ovat minun vastuullani. Pohjoismaissa reaaliaikaisen kaupan valvonta on keskitetty Ruotsiin. Jos havaitaan jotakin epäilyttävää, tutkimukset tehdään paikan päällä. Va- liikelaskijoiden valvonta suhteessa lainsäädäntöön, suhteessa sääntöihin me tehdään paikallisesti ja epäilyttävät transaktioraportit välitetään paikalliselle valvojalle. Hyrkkeiden osalta meillä on markkinat Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Tässä on kysymys ensisijaisesti energiatuotteista ja päästöluvista. Näiden markkinoiden valvonta on keskitetty Norjaan. Nämä markkinat ovat myös minun vastuullani. Meidän mielestämme arvonta on markkinatoimijan ydin ja ehdottoman väistämätön tehtävä. Meistä se mikään kustannus, jota me haluamme vähentää päinvastoin. Se on tärkeä tekijä meidän se lisää arvoa meidän toimin, markkinatoiminta, tehtävämme. Se osaltaan edistää reilua ja asianmukaista kaupankäyntiä ja lisää luottamusta markkinoihin. Mutta me pyrimme olemaan yhä tehokkaampia. Valvonta yli rajojen selvitykset, jotka koskevat tätä, ovat alue, jossa täytyy tapahtua parannusta se, silloin, kun markkinat ovat tällä hetkellä kovin hajanaiset. Me olemme tehneet paljon, mutta haluamme tehdä enemmän. Me pidämme hyvänä komission esityksiä, joissa pyritään vahvistamaan täytäntöönpanon ja rangaistuksen harmonisointia. Ei saa olla mahdollista Euroopassa käy hyödyntää heikkoa täytäntöpanoa tai lieviä rangaistuksia, mutta koska oikeusjärjestelmät ovat erilaisia Euroopassa, olisi tietysti toivottavaa, tai ehkä olisi täysin toivottavaa, eikä mahdollistakaan saada täydellistä 100 prosenttista harmonisointia. Tärkeintä on kuitenkin havaita nämä ilmiöt. Suurin puute tällä hetkellä on heikko järjestelmä, jossa voidaan havaita markkinoiden väärinkäyttö ja manipulointi kaupankäyntiympäristössä. Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi ja Hotsmarkin direktiivat ne, joita tämä koskettaa. Ensinnäkin on olemassa aukko, joka koskee reaaliaikaista velvontaa markkinoilla. Tällä hetkellä toimija voi toimia vain niitä markkinoita, joilla se toimii. Kaupankäynnin valvontaa ei tällä hetkellä tapahtu yli markkinarajojen. Järjestelmä merkitsee sitä monet järjestelmä, joka edellyttää yhteistyötä järjestelijien sääntelijöiden kesken, edellyttää myöskin transaktio raportteja niin, että voidaan harjoittaa yhteistyötä selvityksessä, mutta tämä ei merkitse mitään reaaliaikaista <clears throat> toimeksiantojen seurantaa, eikä se käytä kata aukkoa. Manipulointia voi tapahtua havaitsematta yli markkinarajojen tai havaitseminen tapahtuu liian myöhään. Komission ehdotuksessa eh, rahoitusmarkkinadirektiivi kakkoseksi tämä ongelma on havaittu, mutta enemmän tarvitaan. Kun keskustelet markkinatoimijoiden kanssa, me olemme yhtä mieltä sitä, että on olemassa tällainen aukko, olemassa eri mielipiteitä siitä, mikä olisi paras ja soveliain tapa tie eteenpäin, mutta minä kerron, mitä minä tästä ajattelen. Ensisijainen markkina jokaiselle osakkeelle, esimerkiksi Nokian osalta Helsingin pörssi on ensisijainen markkina. Voidaan nimittää sellaiseksi, joka on vastuussa kaiken tämä, tällä osakkeella käytävän kaupan valvonnasta, riippumatta siitä, mitä kauppapaikkaa käytetään toimeksiannon toteuttamiseen. Ensisijaiset markkinat ovat parhaat valvontaan siksi, että niillä on tietty suhde, ne käyvät vuoropohjalta liikkeelle kanssa. Se, että yksi paikka nimitetään valvomaan kaikkea kauppaa reaaliaikaisesti, voisi huomattavasti parantaa väärinkäyttöä, väärinkäytöksiä ja manipuloivan käytöksen äh, havaitsemista. Tekniikka ei ole ongelma, on monia järjestelmiä, joissa voidaan samaan aikaan valvoa kaupankäyntiä lukuisissa paikoissa. Kuten mainitsin, Nasdaq OMXssä me olemme keskittäneet reaaliaikaisen kaupan valvontamme, mutta että voisi tapahtua yli markkinoiden, joissa markkinoista vastaavat eri toimijat täytyy tehdä erinäisiä asioita. Ensinnäkin täytyy määrittää se, että ensisijainen markkina huolehtii valvonnasta, sen pitäisi myöskin edellyttää, että eri kauppapaikat vaihtavat tietoa. Tässä esimerkiksi myös sitä täytyisi poistaa säännösesteitä, jotka estävät tiedonvaihdon, ja sitten kustannukset, joiden jakaminen. Sitten tietokysymykset, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kauppapaikkojen täytyy uskaltaa voida vaihtaa asianmukaista tietoa. Yksi lähtökohta voisi olla se, että rajoitettaisiin jaetun tiedon käyttö pelkästään valvontatehtäviin. Tietysti muut kauppapaikat eivät saisi käyttää tätä tietoa mihinkään muuhun kaupallisiin tarkoituksiin. Ei pitäisi voida nähdä, että tällaista tietoa käytettäisiin missään muussa yhteydessä kuin valvonnassa. Haluan sanoa, että äh, intressi äh, eturistiriitakysymykset ovat jo mukana rahoitusmarkkinadirektiivi ykkösessä, tärkeää, että organisoimme työn niin, että on mahdollisimman riippumattomia myöskin Irallaan kaupankäytipuolesta kuin mahdollista. Toiseksi tietoa pitää parantaa sekä sen laatua että määrää. Minusta on tärkeää, että transaktioista raportointia lainetaan, koska tämä täytyy jäädä viranomaisten tehtäväksi, mutta laatu todellakin vaatii parantamista. Viranomaisten täytyy pystyä vertaamaan tietoa eri eh, kauppapaikoilta. Parempi laatuinen tieto myöskin parantaa tiedon eh, keräämistä ja tiedon käyttämistä, mikä hyödyntää myöskin markkinoiden osanottaja, mutta se nyt ei ole tänään aiheena. Markkinoiden väenkäyttö on yhä enemmän ammattimaista ja organisoitua. Tämän torjuminen merkitsee, että meidän pitää kaikkien parantaa toimintaa, me olla mahdollisimman ammattitaitoisia ja organisoituja sekä säädöksistä valvontaan että täytäntöpanoon. Täytäntöpano on tärkeä, jotta se olisi tehokasta viranomaisella. Täytyy olla kaikki valta, mikä tarvitaan tutkimusten tekemiseen ja myös välineet harjoittaa tehokasta yhteistyötä yli rajojen. Tämä luultavasti olisi mahdollista, jos saataisiin aikaan yhä suurempaa harmonisointia. Ja myönteisesti lopettaakseni ehdotus direktiiviksi, joka koskee rikosrangaistuksia, joka koskee oikeushenkilöitä, jos henkilö tekee markkinoiden väärinkäyttöä jonkin yrityksen hyväksi. Se, että puuttuu valvontaa, mutta ohjausta tällaisessa tilanteessa voisi myöskin johtaa siihen, että oikeushenkilö olisi vastuussa. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja voisi osoittautua hyvinkin hyödylliseksi markkinoinnin väärinkäytön torjumiseksi. Lopetan tähän ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiänne. Thank you very much. Um, and finally we have... Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Rodrigo Buenaventura, joka on Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen markkinaosaston päällikkö. Making money first. Puheenjohtaja, esittelijä, kiitoksia, että minut on kutsuttu tähän kuulemiseen. ESMA pitää hyvänä komission ehdotuksia, koska se vahvistaa elementtejä, jotka toimivat hyvin ja esittää uudistuksia alueille, joita tulee vahvistaa. Yksi avain kysymys on se, että otetaan uusia sääntöjä asetukseen, joka johtaa harmonisointiin EU-tasolla. Mitä tulee näihin sanktioihin, sitä ennen puhun vielä muutamista asioista. Näistä määritelmistä meidän on varmistettava, että valvontavelvollisuutta sovelletaan kaiken tyyppiseen kaupankäyntiin ja että sitä lähennetään MIFIDin sääntöihin. MIFID ja MAD liittyvät läheisesti toisiinsa ja näin pitää olla jatkossakin. Esimerkiksi tietojen raportointi on tärkeää kun valvotaan markkinaväärinkäytöksiä. ESMassa olemme huomanneet, että asiakkaiden tietojen kerääminen, niin kuin MIFIDissä on todettu, niin voisitko hidastaa hiukan, koska tulkeilla on ongelmia? That a... Niin se on elementti, joka niissä maissa, joita, joissa näitä tietoja kerätään, on huomattavasti parantunut markkinaväärinkäytösten valvonnan laatua ja tarkkuutta. Kaupankäynti on nyt hajanaisempaa ja automaattisempaa kuin silloin, kun direktiivi hyväksyttiin vuonna 2003. Ja tämä edellyttää nyt muutoksia valvontamenetodeihin, jotta voidaan havaita markkinaväärinkäytöksiä. Emme kuitenkaan katso, että valvontarakenteita pitäisi radikaalisti muuttaa. Me katsomme, että kolme havaintotasoa, eli yritykset, kaupankäyntifoorumit ja valvojat voivat jatkua, jatkossakin toimia riittävänä puitteistona, mikäli me päivitämme näitä järjestelmiä ja menetelmiä, joilla havataan laiton, laitonta toimintaa. Mitä tulee FHT-kaupankäyntiin, näistä on puhuttu, näistä on puhuttu komission ehdotuksessa. Niitä pitää sopeuttaa käytännön kirjoihin – mutta on tärkeää, että asetusta voidaan päivittää delegoidun säädöksin tai sääntelyteknisin standardein tulevaisuuden haasteisiin. Ja uskomme, että ESMAN säännölläkin voi tässä suhteessa olla merkittävä rooli. Sitten asiasta vastaavien viranomaisten valtuudet. Täytyy muistaa, että markkinaväärinkäytösten torjuminen vaatii monenlaisia välineitä, ja pidämme hyvänä sitä, että mukaan on otettu puhelin- ja tiedonsiirtorekisterit, koska tämä on hyvin tärkeää tutkinnoille. Ja tämänhetkisissä markkinarikkomussäännöissä on tiettyjä konflikteja tietyissä jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy varmistaa, että tämän tyyppisiä tietoja voidaan käytännössä käyttää. Sitten sanktioista. Meistä on hyvä, että on yhteiset kriteerit sanktioiden määritelmissä ja myöskin yhteinen lista toimista, jotka johtavat sanktioihin. Ja sama koskee myöskin minimi- ja maksimisanktioita ja rahallisia sanktioita, jotta voidaan välttää arbitraasi, vaikkakin näitä määriä ehkä pitää vielä katsoa tarkemmin. ESMA on laatimassa raportti raporttia siitä, miten näitä sanktiovaltuuksia käytetään tämänhetkisen direktiivin alaisuudessa, ja se saadaan pian päätökseen, ja mielellämme tulemme tähän valiokunnan kertomaan sen tuloksesta. Sitten mitä tulee rikosoikeudellisten seuraamusten käyttöönottoon, me ymmärrämme, millaista logiikkaa tässä ehdotuksessa on käytetty. Eli halutaan lähettää selkeä viesti potentiaalisille sääntöjen rikkojille sen suhteen, kuinka vakavia nämä teot ovat ja myöskin haluamme suojella Eurooppaa maailman johtavana rahoitusmarkkinana. Mutta täytyy kuitenkin muistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin kansalliset hallinnolliset sanktiot ovat hyvin erilaisia eri maissa. Ja arvopaperivalvojat monissa maissa ovat saaneet valtuuksia ja järjestelmiä, ja niitä sovelletaan tehokkaasti sanktioimaan näitä toimia hallinnollisin menettelyin. Siksi täytyy varmistaa, että kun määritellään näitä rikostyyppejä, että se voidaan yhdistää hallinnolliseen järjestelmään ja että siellä on riittävästi joustavuutta sääntöjille, säätelijöille, onko sen suhteen onko kyse hallinnollisesta tai rikosrikkomuksesta tai kummastakin – ja tällä tavalla voidaan määritellä toiminta, joka voi, voidaan määritellä rikolliseksi. Ja mielestämme tässä suhteessa työtä on vielä jatkettava. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Valtaosalla teistä oli paperit. En tiedä, oletteko toimittaneet ne meille, mutta olisi hyvä saada ne, jotta voimme tarkastella niitä, koska siellä on vielä yksityiskohtaisia tietoja. Emme pysty ne kirjoittamaan kaikkea noin nopeasti. Alin, haluaisitko sinä sitten esit- aloittaa kysymyksillä ja sitten varjoesittelijät? Do, but I, I obviously want to hear. Kyllä voisin aloittaa, mutta haluaisin tietää, mitä varjoesittelijöillä on kysyttävänä. Minulla on hyvin perus kysymyksiä liittyen moniin puheenvuoroihin. Ne ovat asioita, joita täytyy käsitellä tähän lainsäädäntöön liittyen. Te eräät teistä halusitte poistaa tämän viittauksen ähm, relevanttiin sisäpiirin tietoon tai relevanttiin tietoon äh, kohdassa kuusi. Ettekö te olisitte samaa mieltä kuitenkin, kun otetaan huomioon, kuinka nopea kauppa on ja kuinka yksityiskohtaista se on? En halua teille sanoa, ähm, PNB Pariban edustaja, että tämä HFT-kauppa pitäisi kieltää, mutta eh, eikö meillä ole selkeästi tiettyjä toimintamalleja, jotka ovat väärinkäyttöön altistavia? Olen sitä mieltä, että tämä kysymys liittyen siihen, mitä herra Rodriguez sanoi Esmasta, me tarvitsemme jonkin verran lainsäädännöllistä joustoa, jotta voisimme määritellä eh, markkinoiden väärinkäytön. Ehkäpä jonkin verran tai tietoa tarvitaan, se ei liity hintoihin, ja sitä saatettaisiin potentiaalisesti käyttää väärin. Minä olen valmis tarkastelemaan tätä asiaa ja sen määrittelyä, mutta hyväksyn tässä myöskin säätelijän näkökulman, että me tarvitsemme lainsäädäntöä tulevaisuudessa. Ja jos pyritään määrittelemään jotakin hyvin tiukasti tulevaisuudessa, me voisimme sitä muuttaa. Eli minä ymmärrän kyllä sen, että teillä on huolia tässä kysymyksessä, mutta mielestäni teidän ei pitäisi olla tätä Relevantti relevanttitietomuotoilua vastaan. Ettekö ole sitä mieltä, että joskus on hetkiä, jolloin eh, tällainen relevantti tieto saattaa olla hyvin tärkeää markkinoiden eh, vääristyskysymyksissä? Otan nyt useita kysymyksiä ennen kuin otamme vastauksia, muuten aika loppuu. Sitten Pietikäinen. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kom... Ensinnäkin haluaisin kuulla kommentteja ehdotuksestanne. Kun on hyvin erilaisia lähestymistapoja eri tapauksissa, olisi mielenkiintoista kuulla, miten te kommentoitte omia ehdotuksianne. Ja sitten esitykset, joita Nasdaq teki siitä, että näyttäisiin enemmän toimivaltaa ja vastuuta tar- reaaliaikaisessa seurannassa markkinoiden toimijoille. Haluaisin kuulla tästä kommentteja muilta toimijoilta, miten näkivät nämä ehdotukset ja miten näette sen, että, että toimijoilla olisi enemmän vastuuta sen varmistamiseksi, että järjestelmä olisi mahdollisimman tehokas. Toinen kysymys liittyy sitten siihen, että komissio on korostanut erinäisiä kaupankäyntistrategioita, jotka pitäisi siis säädellä silloin, kun kysymys on HFT-kaupasta. Ja kysymys onkin nyt, onko yleisempi lainsäädäntö mielessä, ja sitten että tämä olisi esimerkkinä, vai että olisiko yksityiskohtaista täsmännettyä lainsäädäntöä, ja mit, voisiko kertoa kenties, mitkä olisivat etuja ja haittoja tässä tapauksessa ja mahdollinen väärinkäyttö voitaisiin nähdä hyvänä esimerkkinä. Ei sunkaan mitään kattavaa listaa, miten kommentoisi tämän. Ja sitten, miten me voisimme laintaa tätä lähestymistapaa muille kaupankäynnin kentille kuin HFD-kauppa. Thank you. Wolf. Kiitos Kristen Wolf. Kiitos, Sharon. me olemme tässä tekemisissä ongelman kanssa, joka ei ole siksi tärkeää, että se aiheuttaa muille investoijille ongelmia, vaan siksi, että se aiheuttaa sen, että kansalaisten luottamus rahoitusmarkkinoihin, joka on jo heikentynyt, heikkenee yhä enemmän, kuin on uusia skandaaleja. Ja kysymykseni onkin ensinnäkin se, voidaanko vahinko, joka tässä syntyy markkinoiden väärinkäytön vuoksi tai sisäpiirin kaupan vuoksi, voidaanko se määritellä? Tiedämmekö, miten suurta se on? ja keitä se ensisijaisesti koskettaa. Ja toiseksi, onko tämä vahinko, joka syntyy, onko sitä vaihtoehtoisilla kauppapaikoilla syntynyt enemmän – ja siksi, että nyt on olemassa myöskin mahdollisuuksia enemmän tällaisen hft kaupan käyntiin. Kolmanneksi kysymys, joka nousi esille Rova von Hartmanin esityksen jälkeen, onko realistista olettaa, että jos meillä on ensisijaisen, jos pidämme tärkeänä ensisijaisen markkinan valvontaa teoriassa, monet asiat puhuvat sen puolesta, että silloin todellakin muut kauppapaikat ovat valmiita vaihtamaan tietoa niin, että saadaan mahdolliseksi tällainen ensisijaisen kauppapaikan valvonta. Onko tämä realistista olettaa tämä vai onko tässä puhtaasti teoreettinen kysymys esillä? Ja sitten lopuksi olemme nähneet, että kansalliset valvontaviranomaiset äh, ovat tilanteessa, jossa mahdollisuudet ovat erilaisia. Joissakin maissa ne voivat toimia kuin poliisi, käynnistää, äh, käynnistää rikosoikeudellisia menettelyjä. Toisen tapauksessa ne vain ovat tilanne hallintoviranomainen, ja jos ne haluavat, että rikosoikeudellisia toimia tapahtuu, niin niiden täytyy kääntyä kansallisen oikeuslaitoksen puoleen. Minun kysymykseni kuuluu, mikä rooli ESMAlle tulee tässä yhteydessä, kun on näitä eroja kansallisten valvontaviranomaisten välillä? Voiko ESMA toimia jonkinlaisena äh, kanavana näiden välillä? Tekeekö tämä ESMAn tehtävän helpommaksi vai vaikeammaksi? Miten näkisitte asian? Thank you very much, Kay. Kiitokset, Kay. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia teille kaikille näistä puheenvuoroista. Olin viime perjantaina Pariisissa varainhoitajaryhmän kanssa, jotka edustavat ranskalaisia investoijia. Ja he kommentoivat näitä eri asioita, markkinarakenteista, infrastruktuureista ja väärinkäytöksistä. He olivat huolissaan tästä algoritmisesta kaupankäynnistä ja siitä, että he menettivät pisteitä kaikista näistä kaupoista, joita he tekivät, mutta he ovat myöskin vaarassa, että he eivät näe metsää puilta, koska nämä pari peruspistettä, niiden menettäminen on vielä ihan ok, mutta se, että on 10 prosentin heilahtelua markkinoilla huhujen vuoksi, eli he halusivat epätoivoisesti tietää, mitä voitaisiin tehdä, ei puuttua HTF-kauppaan, koska he katsovat, että se oli pidemmän aikavälin kysymys, jota täytyy analysoida, mutta miten voidaan puuttua näihin valtaviin liikkeisiin osakkeiden hinnoissa silloin, kun vääriä huhuja leviää markkinoille. Eli ehkä paneeli voisi kertoa, millaisia toimia he ottaisivat käyttöön, jotta voitaisiin poistaa näitä vääriä huhuja, joita markkinoilla nyt tällä hetkellä leviää. Very much. Kiitoksia. Vihreistä täällä ei ole ketään. Portas, halusitko sinä kommentoida? Hän ei myöskään ole paikalla. Sitten ole sinun vuorosi. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia puhujille. Itse asiassa Sirpa ja Wolf esittivät ne kysymykset, jotka minä halusin jo esittää. Vaikutusten arviointi, jos me tarkastelemme sitä asiakirjaa, ei ole niin selvää, että olisi tapahtunut äh, suurta kasvua markkinoiden väärinkäytöksissä, joten tämä liittyy aikaisempiin kysymyksiin. Tiedämmekö me todella, että dramaattista kasvua väärinkäytöksissä olisi tapahtunut. Tässä vaikutusten arvioinnissa, joka on komissiolta tullut, kävisi ilmi, että näin ei ole. Haluaisin kuulla teidän kommenttinne liittyen tähän asiaan. Ja mitä tulee markkinoiden manipulointiin, en tiedä, onko tämä esittelijältä, mutta säädöksessä sanotaan, että se, se antaa tai on todennäköisesti antamassa vääristäviä signaaleja. Ja mitä tulee sitten rikolliseen manipulointiin, sanotaan eh, antaen valheellisia signaaleja. Tässä on kaksi erilaista määritelmää. Tehän olette asiantuntijoita. Kuinka te tulkitsette tämän? Kiitoksia. Uh, thank you very much. I, I've just got a... Kiitoksia. Minulla on pari asiaa. Jatkan siitä, mistä muut puhuivat. Eli jos jokin on rikos, niin silloin täytyy olla tarkoistuksellisuutta siihen myöskin. Se nyt on aika selvää. Me haluamme edistää luottamusta markkinoilla. Ja kun komissio käynnisti kuulemisen tästä aiheesta, olin aika valppaana tämän asian suhteen. Ja sanoin, että lain säädännön pitää olla hyvin tiukkaa, koska katson, että jos pitää miettiä kaksi kertaa, pitääkö jotain tehdä, tai jos on vähän epämääräinen tunnelma, niin sitten sitä ei pitäisi tehdä. ja ajattelin, että olemme nyt tilanteessa, jossa näin saattaisi olla. Eli nyt olemme tuntemattomalla alueella ja me uskomme, että markkinoita manipuloida enemmän kuin todellisuudessa pystytään havaitsemaan. Ja jos ei pystytä havaitsemaan, niin miten se voidaan tietää? Mutta jos on Lontoon Cityssä, siellä liikkuu paljon huhuja ja paljon epäilyksiä erilaisista toimista. No, olen nyt vaikuttaa siltä, että ei ole savua ilman tulta. Eli nämä ihmiset kyllä tietävät näistä asioista. Ja minulla on se vaikutelma, että tämä on vain jäävuoren huippu. Eli meidän pitää olla hyvin valppaina. Me emme halua luoda mitään sellaista järjestelmää, joka luo enemmän haittaa kuin hyötyä. Sitten tietojen vaihdosta. No yksi kysymys. Onko tämä nyt liittynyt teknisiin standardeihin ja viestintään? Meillähän ei ole yhteisiä toimintatapoja. Kuinka helppoa tämä olisi, koska lainsäädännössä olen yrittänyt edistää sitä, että parannetaan reaaliaikaista valvontaa. Ja minusta tuntuu, että siihen tarvittaisiin paljon enemmän yhteisiä avoimia standardeja niin, että kukaan ei jää ulkopuolelle. No lisenssit ovat ihan hyviä, kunhan ne ovat syrjimättömiä ja kohtuullisia. Ja haluaisin, että kommentoisitte sitä, mikä on teidän kantanne tähän. Ja siinä minun kysymykseni. Onko parlamentin jäseniltä vielä muita kysymyksiä? No ehkä sitten etenemme paneelissa päinvastaisessa järjestyksessä nyt vähän ehkä yllättää teidät, mutta yrittäkää puhua korkeintaan pari minuuttia. Sen verran meillä on enää aikaa. Well, uh, I'll tackle then, uh, then. Minä käsittelen lyhyesti sitten näitä tapauksia, joissa tietoa on ollut, sisäpiiritietoa on melko paljon tilanteita, joissa tietoa on vaihdettu, mutta ne eivät ole tarpeeksi selkeitä tilanteita ja ne pitäisi selkeästikin kattaa omista kokemuksistani ja keskusteluista yritysjohtajien kanssa on tullut esiin, että tämä olisi ensimmäinen askel, joka pitäisi ottaa selkeästi nämä henkilöt, jotka ovat keskustelleet mahdollisista sopimuksista, pitäisi sulkea alusta lähtien ulos heti, kun tämä tieto on tarpeeksi tarkkaa sellaista, että sitä ei anneta julkisuuteen. Mitä tulee sitten eri kauppa... Eri markkinoihin usko, että uskon, että tässä oli myöskin asiakkaita koskettavia kysymyksiä, tiedon suojakysymyksiä, mutta tässä on melko fragmentoitunut tilanne. Me tarvitsemme lisää yhteistyötä viranomaisten kanssa. Heillä on, he ovat aina, joilla on selkeä kuva siitä, mitä tapahtuu, mitä tulee transaktioihin, mutta luonnollisesti me tarvitsemme tässä myöskin tietoa tilauksista, tilauskirjoista, jotta voisimme käsitellä rajat ylittävää markkinoiden manipulointia, mitä tulee mahdollisesti vääristäviin ähm, toimintatapoihin. Tässä oli kysymys, pitäisikö tämä olla äh, tason yksi asia, vai pitäisikö tätä asiaa kehitellä eteenpäin. Uskon, että tässä olisi ähm, suotuisa määritellä muutamia käsitteitä teknisin termein. Olemme nähneet tämän yhteismarkkinadirektiivin kohdalla aikaisemmin, että selkeä tarve ohje linjoille olisi, erityisesti mitä tuli markkinoiden vääristämiseen, manipulointiin tai säpilin tietoon, minun tunteeni on, että tässä olisi tarvetta sanoisinpa dynaamiselle lisäkehittämiselle. Sen jälkeen kun direktiivi on hyväksytty, näitä käsitteitä pitäisi määritellä tarkemmin, sillä todellisuus muuttuu nopeasti. Ja mitä tulee erilaisiin kansallisiin ähm, toimivaltaisiin viranomaisiin, niiden rooleihin, tämä ei kosketa niitä ja sääntöjen harmonisointi selkeästi tulee tekemään yhteistyön vielä helpommaksi. Tämä on jotakin, kenään hyvä asia, mutta haluaisin korostaa, että ESMA toimii viranomaisten kanssa ja on jo toiminut aikaisemminkin erittäin hyvin niiden kanssa yhteistyössä. Ja sitten mitä tulee siihen, onko markkinoiden väärinkäytöksiä, onko niiden määrä noussut, olisin hyvin varovainen sanoessani, että tällainen on laajalle levinnyttä tai vääristyneitä tietoja levitellään päivittäin. Tämä ei ole mikään tarkka kuvaus siitä, mitä tapahtuu markkinoilla Euroopassa tällä hetkellä. Näin saattaa luonnollisesti tapahtua välillä, mutta se ei ole niin laajalle levinnyttä kuin on joskus sanottu. Nämä nämä asiat koskettavat eri ähm, asioita, esimerkiksi sanktioita, jos väärinkäytöksiä olisi erittäin paljon ja havaittu sanktioita annettaisiin enemmän kuin ennen, mutta näin ei ole tapahtunut. Ne tulee markkinoiden manipulointiin, e, ainakin jos vertailemme vuosia 2008-2010. Ja valvonnan taso ei ole muuttunut, joten olisin varovainen vetäessäni tällaisia johtopäätöksiä. Kun joskus sanotaan, että markkinoilla on enemmän väärinkäytöksiä kuin 510 vuotta sitten. Kiitoksia. Nyt täytyy vähän vauhdittaa tätä menettelyä. Nyt täytyy laittaa kellokin päälle. Uh, I will concentrate. Minä keskityn kysymyksiin, jotka koskevat uh, tilastoja, eli empiiristä tietoa, joka liittyy markkinoiden väärinkäyttöön. Onko sitä vai ei? johtuen hajanaisista markkinoista. Tätä on kysytty meiltä ennenkin. Koska markkinoiden, markkinaoperoijilla ei ole mahdollisuutta päästä toisessa markkinoille, meillä ei ole itse asiassa tietoa siitä, onko markkinoiden väärinkäyttö lisääntynyt vai ei. Saatamme vain nähdä sen, että markkinat ovat pirstaleiset, on huomattavasti helpompaa sijoittaa toimeksiannot lukuisille markkinapaikoille, jolloin volyymit jäävät huomaamatta. Tieto, jota me olemme käyttäneet, on Yhdysvaltojen rajat ylittävältä markkinoilta, sillä Finva tekee tätä ja siellä on hyvin mielenkiintoisia tapauksia markkinoiden väärinkäytöstä ja niissä aina on mukana kaksi tai kolme markkinapaikkaa. Voimme siis nähdä, että totta kai on helpompaa toimia havaitsematta, jos toimii useassa paikoissa samanaikaisesti ja jos tietenkin kun tietää, että ole yhteistä valvontaa joten olen aika huolistani siitä, jos sen asialle ei tehdä mitään, koska toisi hyvin vahingollista Euroopan markkinoille, jos syntyisi skandaali, joka koskisi markkinoiden väärinkäyttöä, jota on tapahtunut vuosikaudet ja jos on ollut helppoa siksi, että markkinat ovat hajanaiset. Tämä on helppo tapa ansaita rahaa, joten minä olen hiukan, me olemme hiukan huolissamme tästä kysymyksestä. Sitten tiedon jakaminen muiden markkinapaikkojen kesken. Koska me valvomme markkinoitamme Nasta KMX puitteissa lainsäädännön ja lisenssin perusteella me täytyy pitää tämä erillään kaupallisesta toiminnasta ja me olemme riippumattomia, me toimimme luvan mukaisesti, me olemme tottuneet tietojen käsittelemään luottamuksellisella tavalla, emmekä me käytä sitä, haluaisin olettaa, että myöskin lainsäädäntö, joka tukee tätä, että meidän ei olisi, meillä olisi lupaakaan käyttää sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tästä on käyty keskustelua muiden kauppojen kanssa. Kaikki ovat sopineet, olet yhtä mieltä siitä, että jotakin pitää tapahtua. Meistä paras tapa mennä eteenpäin asiassa on, että ensisijainen markkinapaikka saa vastuun kokonaiskaupankäynnistä. Kiitos. Thank you. I think... Kiitoksia. No, ehkä voisin mennään ensin taaksepäin. Eli se, että olisi valtavasti enemmän nyt markkinoiden väärinkäytöksiä ei pidä paikkaansa. Tilanne on se, että nyt olemme alkaneet säännellä markkinoita vähän kypsemmällä tavalla ja siksi olemme havainneet, että väärinkäytöksiä on monissa paikoissa. Sitten HFT-kauppa. Täytyy muistaa, että HFT-kauppa on vähän niin kuin teinikäinen. Sillä on hyviä hetkiä ja huomia, he, huonoja hetkiä. Se on kehittyvä tilanne. Ja ongelma on se, että meidän täytyy säännö, säännellä markkinoita hyvin, eikä yrittää olla mukana pelkästään teknologisessa kehityksessä, koska se saattaa olla sitten viime kädessä hankalaa. Koska tulevaisuudessa HFT-kauppa kehittyy ja silloin luodaan erilaisia blokkeja ja huutokauppoja, ja se voi sitten auttaa investoijia. Eli meidän täytyy olla tässä varovaisia. Viime kädessä me haluamme tietysti poistaa huonoja käytänteitä, mutta se pitää tehdä kokonaisvaltaisesti markkinoilla. Mitä tulee markkinaheilahteluihin, en usko, että huhut vaikuttavat tähän kovin paljon huhu on hiukan niin kuin kipinä, ja jos kipinä laskeutuu autolliselle maaperälle, niin liekki syntyy. Eli markkinoilla saatetaan olla huolissaan makrotaloudellisesta tekijöistä huoli johtuen, eikä siksi, että markkinatoimijoista on tullut kovia juoruja tai siellä ollaan painoharhaisia. Ja sitten mitä tulee kansallisiin sääntelijöihin. Tämä on erittäin tärkeää, koska kansalliset sääntelijät tällä hetkellä voivat ylisäännellä ja tällä tavalla pk-yritykset jäävät pois markkinoilta. Kiitos. Thank you, Mr. De Moy. Kiitoksia, De Moy. On the, the first question of, uh, of Mr. McCart- Ensimmäisen kysymyksen McCartneylle. Uskoisin, että tehokas toimeenpano kuuden aan toimenpano toimivaltaisten viranomaisten ja tuomioistuinten taholta olisi riittävää. Tässä ehkä tämä liittyy näihin Pajasman esiin tuomiin ongelmiin. On tilanteita, joissa väärinkäytöksiä voi esiintyä, mutta tämä tapahtuu jo paljon paljon ennen kuin tietoa päätään julkistaa. Tämän vuoksi mielestäni meidän pitäisi antaa enemmän yksityiskohtia ja selvennystä liittyen siihen, mikä on suljettu pois. Ja vastauksena muutamiin vast- kysymyksiin, mitä tulee vaikutusten arviointiin ja uuteen säädöstöön. Olen samaa mieltä siinä, että äh, vanhan direktiivi voidaan säädöksellä korvata, mutta on selvää, että tästä vaikutusten arvioinnista ehkäpä puuttuu selkeä tutkimus siitä, mitä monissa jäsenmaissa todellisuudessa tapahtuu. Jos monet jäsenmaat joko selkeästi avoimesti, kuten Espanja, tai si- sitten epäsuorasti, kuten Italia, kaikki eivät tue tätä aikaisempaa säädöstelyä. Tämän pitäisi saada ihmiset ajatelmaan, että me tarvitsemme selvempää määrittelyä ja parempaa yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. Me tarvitsemme tätä. Minä en laajentaisi tätä. Minä ottaisin tämän kohdan 6a pois ja käyttäisin muita määrittelyjä tehokkaammin. Kiitoksia. So, concern first issue to have one specific... Tuli tähän ensimmäiseen asiaan sitä, että olisi yksi erityinen määräys koski HFT-kauppaa. En usko, että on tarvetta tällaiselle spesifiselle säätely, säädökselle. Nämä diagnostiset liput, jotka ovat olemassa, jotka koskevat tällaista normaalia kauppaa, jota kaupassa käyvät ihmiset – Minusta luin Esman ohjeita ja olen aika tyytyväinen näihin ohjeisiin, joita Esma on esittänyt. Se on hyvä puite. Se, että luettaisiin enemmän markkinoiden omaan valvontaan, jota tekisivät investointirahastot, se on hyvä ajatus. Me tuemme ajatusta siksi, että HFT kaupasta tulisi palvelu, johon tarvitaan erityinen lupa, jotta voidaan varmistaa se, että jos säätelijä antaa tällaisen luvan, se voi varmistaa myös sen, että yritys investoija pystyy myöskin seuraamaan sisäisesti hyvin näitä toimia. Se, että on enemmän markkinoiden veden käyttö, olen varma siitä. Joka vuosi todetaan, että on noin tietty määrä tapauksia, joista raportoidaan sääntelyviranomaisille, joten näyttää siltä, että luku on lähes sama jatkuvasti näin tässä mitään dramaattista lisääntymistä. Sitten yhteys eh, TE-kauppaan. Eh, en usko, että sillä on yhteys todellakaan markkinoiden käyttöön, Jos näin olisi olemassa silloin inhimillinen kaupan, ihmiskaupan, ihminen, joka käy kauppaa markkinoilla, voisi hyödyntää sitä. Tosiaan en tiedä, voisiko HFT reagoida tähän kenties vahvistamalla näitä liikkeitä, joita ihmismeklari tekee. Tai en näe yhteyttä väärinkäyttöön käytöstä, väärinkäytön ja, ja HFT-kaupan välillä. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Ms. McCarthy asked about... Kiitoksia. Tämä artikla 61e. No kun on relevanttia tietoa, niin kyseessä väärinkäytö. Siitä olen samaa tietoa. Kyse on nyt siitä, että meidän täytyy sanoa, että mikä on väärinkäytös. On valtavasti olennaista tietoa, jonka käyttö ei ole väärinkäyttöä. Analysoijat tarvitsevat näitä tietoja ja muutkin. Eli jos meillä on oleellista tietoa, esimerkiksi näinhän on käynyt Britanniassa, eli sääntelijä voi sitten katsoa, että markkinoilla ei ole toimittu riittävän hyvin. Sitten Pietikäinen, te puhuitte reaaliajan valvonnasta ja Klintz kysyi mtf tietojen vaihdosta. Niin markkinoiden valvonta ei ole riittävän yhtenäistä. Tästä on puhuttu jo jonkin aikaa. MIFID 1 hajanaisuus oli tärkeä kilpailun kannalta ja valvonta on yhdistettävä. En tiedä, miten se voitaisiin toteuttaa, mutta ESMAN pitäisi olla ainakin mukana, eikä se saisi joutua näiden foorumeiden ja viranomaisten väliin. Siellä on asiantuntemusta ja riippumattomuutta, joka on tarpeen, jotta voidaan varmistaa luottamus. Ja sitten esimerkiksi kun pankit käsittelevät tietoja, Pietikäinen kysyi myöskin HTF-strategioista. En usko, että niitä pitää määritellä erikseen asetukseen, mutta se ei tarkoita, etteikö voisi olla työohjelma, jossa sitä tarkastellaan. Kyse on muistakin kuin markkinoiden väärinkäytöksistä. Kyse voi olla myöskin luottamuskysymyksistä ja teknologisista heikkouksista, kuten ESMA on todennut näissä säännöissä. Eli sitten Klints, kysyitte näistä määrit, määrällisistä määritelmistä, niin olin hiukan yllättynyt siitä, että nämä ovat kasvaneet. En usko, että näin on, mutta Swinburne puhui tästä. Eli tällä hetkellä markkinoilla väärillä huhuilla on suuri arvo ja tätä täytyy tarkastella. Meidän pitää kiinnittää huomiota epäilyttäviin transaktioihin. Ja sitten vielä määritelmät. Schmidt puhui markkinamanipulaatioista. Niin kyse on teknisistä asioista. Ne eivät välttämättä aina ole selkeitä. Esimerkiksi eri asioissa näitä asioita pitää selvittää. Ja sitten tarkoituksellisuus, niin täytyy tehdä tutkimuksia yrityksissä. Tällä tavalla voidaan havaita todellinen arvo. Ja tästä syystä tiedon käyttö pitäisi kieltää eikä tiedon omaaminen. Mutta tietyissä olosuhteissa myöskin tiedon omaaminenkin saattaa olla rikollista. Kiitos. Kiitoksia. Kuuleminen loppuu ja nyt esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. I I will also be brief to keep us on. Minäkin olen lyhyt sanan, että aikaa säästyy. Haluaisin kiittää asiantuntijoita näkökulmiensa jakamisesta ja heidän tiedoistaan ja haluaisin vakuuttaa, että ne asiat, jotka te toitte esiin, ovat sellaisia, että me otamme ne huomioon. Me olemme ja tulemme niistä keskustelemaan varjoistelijoiden kanssa. Uskon, että tämä kysymys, onko väärin käyttöä tapahtunut enemmän kuin ennen, on hiukan vääristynyt väärä kysymys. Jos hyvää lainsäädäntöä on olemassa, niin mitään väärinkäytöksen kasvua ei pitäisi tapahtua. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että meillä on ainakin mahdollisuus toimia ähm, markkinavääristymiä vastaan. Eräs kansallisista säätelyviranomaisista sanoi, että he olivat löytänyt seitsemästä Euroopan unionin jäsenmaasta väärinkäytöksiä ja pyyntöjä saada tietoa. Tämä ei tarkoita sitä, että väärinkäytöstä välttämättä tapahtuu, mutta meidän täytyy olla tässä edellä ja lainsäädäntötyössä ottaa tämä huomioon. Ja haluaisin kiittää jälleen kerran vielä varjoesittelijöitä ja pyydän, että saamme ehdotukset, jotta ehdimme niitä käsittelemään valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Niitä, joita kiinnostaa odottelemme ensimmäistä keskustelua valiokunnassa 6. helmikuuta. Sitten mietitunnoksen esittely 26. maaliskuuta ja määräaikatarkistus jättämiselle on 24. huhtikuuta. Ja sitten niitä tarkastellaan valiokunnassa 30. toukokuuta ja 18. kesäkuuta, mikäli tarpeen, ja sitten äänestämme 9. heinäkuuta. Eli tämä nyt on alustava aikataulu. Tietysti jos tulee paljon tarkistuksia niin edelleen, niin se saattaa vaikuttaa aikatauluun. Eli kiitoksia kovasti kaikille. Seuraava asia esityslistalla on äänestykset, mutta odotetaan nyt pari minuuttia. Ne, jotka haluavat lähteä, voivat lähteä mielellään nopeasti. Ja sitten vielä kiitokset paneelin jäsenille siitä, että tulitte paikalle.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 If, if members could take their seats, we can... No niin, sitten meillä on äänestysvuorossa. Eli äänestämme Gosesin mietinnöstä vuotuinen kasvuselvitys. Odottelen, että esittelijä käy paikalleen. Olemme suurin piirtein aikataulussa, eli olemme pärjänneet tänään hyvin, Pablo. Niin sinä hoidit tänään, tämän aamun. Oletko kaikki valmiita? No niin. Siis tarkistus viisi äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti, puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 6, puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 11. Alleilta puuttuu yksi kortti. No niin, äänestys alkaa. Okay. Uh, has everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? 38 on täällä, mutta 37 on vasta äänestänyt. No niin, äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan. Eli Silviltä vielä, eli 19 puolesta, eli hyväksytty. Niin, Eli no 19.18, mutta se on silti hyväksytty. No niin, Filip. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä, mutta Alde äänesti nyt toisella tavalla. No, äänestys alkaa. Siis tarkistus 12. Ovatko kaikki äänestäneet? Kolme ei vielä ole äänestänyt, kaksi, yksi, yksi vielä ei ole äänestänyt. Äänestys päättyy. No niin, hylätty, kuten sanoin. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan hyväksytty hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 5, alakohta 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suljen tarkistus SNTltä jossain. Niin, siis tämä suljen tarkistus liittyen tarkistukseen 40 puolesta vastaan Siis kukaan ei nosta käsiään ylös. Siis äänestetään tästä sitten sähköisesti. Siis suljen tarkistus SND-ryhmältä kohtaan, ilmeisesti joka on 6a, siis tarkistuksen 40 sijasta. Olet kaikki äänestäneet, muutama ääni puuttuu, kaksi ääntä puuttuu, äänestys päättyy, äänestys on päättynyt, Selvästi hyväksytty, vaikka moni käsi ei kyllä noussut ylös. Sitten suullinen tarkistus tarkistukseen 41, jota esittelijä on pyytänyt. Ja kohta kohdalta äänestys, eli ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan. Siis tämä kohta kohdalta äänestys liittyen suullisen... Ei kun ei, se onkin vain suul... kohta kohdalta äänestys. Anteeksi, mummoka. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan jos haluatte. Siis toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Täällä on enemmän väkeäkin paikalla. Hylätty. 18 puolesta 20 vastaan. Högmark sai jo äänestyskorttinsa ja Silvion puolesta, mutta se on 19.20 eli... Niin, niin siis sinulla on jo kortti, mutta se on kuitenkin hylätty. Sitten Lambertsin tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää, varmaan hyväksytty. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 53, joka on lisäys puolesta vastaan. Siis tarkistus 53. Tässä sanotaan, että siitä voidaan äänestää kompromissin lisäksi. Tarkistus 53. Esittelijä sopiko? No niin, äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 60, äh, tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 69. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 vastaan, 18 puolesta, 19 puolesta, eli hylätty. Tarkistus 70 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi L puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M, puo, aina kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hyväksytty. Tarkistus 81 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alakohta 2 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää. No, tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 99. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan, eli hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta 18 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Q puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koska äänestysmalli on nyt hiukan erilainen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta ja 24 vastaan. Sitten alkuperäinen kohta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan viite 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan viite 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale A, tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusokappale B, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköisesti loppuäänestys näin korjatusta tekstistä. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestäkää vielä. No niin, äänestys päättyy. 35 puolesta ja kolme vastaan, neljä tyhjää. Kiitoksia.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 If you could take your seats, please, and we... Jos kävisitte paikoille, niin voimme siirtyä kohtaan 16. Hallinnollinen yhteistyö valmisteveron alalla. Siis keskustelut sitten tuolla koko sain ulkopuolella, kiitos. Siis täällä vielä käydään keskusteluja. Eli Gay Mitchell, sinä ilmeisesti puhut esittelijän puolesta. Uh, Chairman, Chairperson, thank you very much. Kyllä puheenjohtaja, kiitoksia hyvin paljon. Valitettavasti uh, ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi herra Kaasa ei voi olla tänään Brysselissä, mutta hän pyysi minun uh, esittelemään tämän mietinnön hänen puolestaan. Tässä myöskin varjoisi ja esitellään mitään keskusteltu varjoistelijoiden kanssa. Tämä ehdotus, jota tässä mietinnössä on käsitelty, koskettaa vuoden 2004 säädöstä, joka loi oikeuspuitteet hallinnolliselle yhteistyölle valmisteverojen alalla. Tämä säädös pitää päivittää, jotta meillä olisi oikeudelliset puitteet seuraavalle vaiheelle. Tämä vaihe koskettaa EMCS, äh, tietokoneavusteista järjestelmää. Tämä äh, järjestelmä pyrkii virtaviimaistamaan hallintomenettelyjä ja varmistamaan, että tietojen vaihto on tehokkaampaa, mitä tulee nopeuteen. Kun tämä on saatu täysin toimeenpantua, pystymme vähentämään petoksia. Järjestelmä tulee myöskin vähentämään hallinnollista taakkaa toimivaltaisilta viranomaisilta jäsenmaissa, jotka tarvitsevat eh, tietoja sillä taakka kerätä tietoa eh, erillään poistuu. Herra Kasan mieli pidettää kanta on seuraava. Hän tukee komission ehdotusta täysin ja uskoo, että toimitsijoiden on tarkoitus virtaviivaistaa yksinkertaista hallintomenettelyjä jäsenmaissa ja yrityssektorilla ovat tervetulleita. Tämän lisäksi nopea tiedonvaihto on erittäin tärkeää hänen mielestään, jotta voisimme taata toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden taistella petoksia vastaan. Tämä säätely tulee parantamaan tilannetta, mitä tulee petosten ja väärinkäytösten vastaiseen taisteluun. Hän myöskin on sitä mieltä, että nämä esitetyt tarkistukset pyrkivät selventämään tekstiä entisestään. Komission rooli ei pitäisi olla rajoittunut yhteenvetojen tulo- tekemiseen. Sen pitäisi pystyä analysoimaan tietoa. Tämä on tarkistuksen neljä, sisäntöisen tarkistus viisi. Tämä tulisi tehdä joko kolmas vuosi, jos mahdollista, eikö viides vuosi. Kiitoksia. Mr. Bullman, Kiitoksia sitten Udo Bullman sosialistien puolesta. Tim, Kiitos. Kiitos kollega Mitchellille ja kiitos myös kollega Kasalle. Kiitos siis siitä, että he ovat ottaneet tämän tehtävän hoitaakseen. Oman ryhmäni puolesta voin todeta, että tuemme varauksetta. Teitä järjestämme täytyy muuttua nopeasti, pitää nykyaikaistaa ja meidän täytyy työskennellä teknisten yksityiskohtien parissa, jotta saadaan täydellistä käytettyä tätä tietokonepohjaista tietojen käsittelyä, kaikki mikä auttaa veropetosten välttämistä, kaikki mikä auttaa verotuksen aikaansaamista tehokkaammaksi ja myöskin tietokantojen käsittelyä jäsenvaltioiden kesken tehokkaammaksi saa meidän täyden tukemme. Ja toivomme, että pääsemme tässä nopeasti hyvään tulokseen. Thank you very much. Kiitoksia sitten Filip. Oh, hang on, no, hang on. Oli... Ei kun hetkinen, Ole Schmidt odottelee. Sinä et kyllä ole listalla, mutta ole, sinä saat ensin puheenvuoron. We didn't have a... Siis Alden sitten ei ollut täällä listalla mukana. You can go first. Ole. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Minut nimettiin 15 minuuttia sitten tähän tehtävään. No, olen hoitanut tätä Kasan kanssa aikaisemmin ja hän on mielestäni tehnyt erittäin hyvää työtä. Vaikka tämä onkin hyvin tekninen ja monimutkainen kysymys, niin kuitenkin hyvin keskeinen asia. Tässä voidaan edetä ja voimme auttaa yrityksiä Euroopassa. Eli yleisesti tuen näitä Kaasan ehdotuksia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme nopeammin luoda hallintoa, joka vähentää hallinnollista taakkaa. Mitä tulee näihin teknisiin kohtiin, niin niistä muutama huomio. En tiedä, osaako Mitchell vastata näihin. No, artikla 15.4 komissio on määritellyt, missä tilanteissa kansallinen viranomainen voi katsoa tietokonejärjestelmää määritelmiä, sellaisia, että niihin ei pääse. Meillä täytyy olla selkeät säännöt tällaisissa tapauksissa, eikä myöskään ole selvää, mitä komissio haluaa saada aikaan artiklalla 19. Pitää selkeästi todeta, että nämä SEED-rekisteröidyt osoitteet ovat samat kuin ne, johon nämä tuotteet toimitetaan. Tietysti tähän ratkaisuun voidaan löytää ratkaisuja artiklassa 9.2. Voitaisiin lisätä viittaus, eli vastaanottajan osoite pitää rekisteröidä sellainen osoite, joka on hyvä, jonka on viranomaisten hyväksymä kyseisessä maassa. SEED-rekisterin hyväksyminen artiklan 9.2 ohella saattaa olla este tietyille kansallisille viranomaisille ja voidaan ehkä katsoa, että tästä koituisi vain kertaluontoinen kustannus. Sitten, jotta voidaan, meidän täytyy saada enemmän eurooppalaista yhteistyötä ja ehkä voisimme olla hiukan rohkeampia tässä valiokunnassa. Onko ihan mahdotonta kuvitella, että edes pohdittaisiin, Mitchell, yhteistä arvonlisäveroviranomaista – samalla tavalla kuin nyt meillä on finanssipoliittinen sopimus esimerkiksi. Onko se vain harha kuvitelma? Koska uskon, että ALBn osalta voitaisiin tehdä paljon enemmän ja välttää veronkiertoa. Ja esimerkiksi PK-yritysten olisi helpompi silloin olla mukana hyvin toimivilla sisämarkkinoilla. Philip, now it's you. Philip, nyt sinun vuorosi. Olaf spoke before me. Kiitoksia. On hyvä, että Olli puhui ennen minua. Meidän pitäisi varmaankin kokoontua joku päivä. Siis viittaa vain siihen, mitä sanoitte juuri äsken. Kyllä, tämä on todennäköisesti näkökulma, joka meidän pitäisi omeksua. Meillä pitäisi olla eurooppalainen arvonlisävero viranomainen ja olen aivan samaa mieltä siitä, mitä sanoitte sisämarkkinoihin liittyen. Tämä olisi hyvä ajatus, sillä olen täysin teidän kannallanne kyllä tässä. Muutama huomio, mitä tulee tarkistuksiin. En tiedä, pitäisikö meidän jakaa nyt puheaikaa tämän mietinnön pituuden mukaan, mutta no ei se mitään. Tarkistus yksi. Vihreiden teksti puhuu eurooppalaisesta finanssipoliittisesta liitosta, mutta minä en tiedä, mitä tässä tarkoitetaan. Mikä on tämä finanssipoliittinen liitto? Onko se Merkelin liitto, joka on sopimuksessa? Ennen kuin käytän tällaisia termejä, meidän pitäisi selvittää, mistä me puhumme. Tämä on hiukan monimerkityksistä. Sitten tarkistus toinen heikentää tekstiä jonkin verran me pidämme komission alkuperäistä muotoilua parempana. Sitten tarkistus viisi. Minä menisin herra Kaasan kanssa samoille linjoille. Komissio sanoi, että jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle tiedot. Ja tässä sitten tarkistuksessa sanotaan, että jäsenvaltiot kehotetaan toimittamaan. Me olisimme sen kannalla, että tämä olisi sitova, eli jäsenvaltiot kehotetaan toimittamaan ja kirjallisessa muodossa tietenkin. Mitä tulee kappaleeseen kaksi, me haluaisimme poistaa kaikki muotoilut, jotka antavat tekosyitä jäsenmaille olla täyttämättä näitä yhteistyöpyyntöjä. Pitää varmistaa, että porsareikiä ei synny niin, että yhteistyö ei siitä kärsi. Kappaleessa kolme me voisimme pidentää listaa niistä asioista, jotka kuuluvat pakollisten tiedon vaihdon piiriin. Sitten mitä Olle sanoi liittyen eurooppalaiseen arvonlisäveroviranomaiseen, me uskomme myöskin, että tarvitsisimme mietinnön tai komissiolta tiedonannon liittyen äh, näihin ALV-petoksiin. Me tarvitsisimme vuoteen 12 mennessä. Tämä on lyhyt aikaväli, mutta kun tarkastellaan niitä suuria aukkoja, joita on julkisessa rahoituksessa tällä hetkellä. Me tarvitsemme todellakin, meidän pitää puuttua tähän asiaan. Veronkierto on hyvin vakava asia ja me menetämme hyvin paljon tuloja vuosittain. Mitä nopeammin voimme toimia, sitä nopeammin pääsemme rahoitusta parantamaan näiltä osin. Eli tässä olivat minun huomioni ja pitäydyn tässä. Ashley. Kiitos sitten Ashley. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Geille siitä, että hän esitteli Rakasan mietinnön. Tämä on pitkälti hyvin tekninen mietintö, joka on kiistaton. Minun ryhmäni pitkälti on valmis hyväksymään sen. Me vain korvaamme yhden säädöksen toisella, ajantasastamme kieltä, poistamme itseään toistavia määräyksiä ja teemme rakenteesta johdonmukaisemmin ja se ottaa paremmin huomioon. Ja e, CSn käyttöönotomme tuemme mietintöämme meidän mielestämme hänen tarkistuksensa ovat järkeviä. Me tuemme esitystä ja annamme selkeät ohjeet myöskin tämän säädöksen toimeenpanolle, joten rakassa saa meidän täyden tukemme. Hey, thank you very much. Kiitoksia. Komissio on ilmoittanut, että se voi käyttää puheenvuoron, jos tässä on teknisiä kysymyksiä, joita täytyy selventää. En tiedä, onko nyt näin. Gay, haluatko kuulla komissiota? No en, eivät he halua puhua, mutta jos he haluavat puhua jostain, niin... Oh, no niin. Eli tästä nyt on saatu suurin piirtein sopu aikaan tästä mietinnöstä. Eli jos nyt teille ei ole jotain kovin tärkeää komissiolla... No ei, haluaisin vain kiittää teitä siitä, että otitte tämän esitystä näin nopeasti. Ja pidämme hyvänä mietintöä ja kommentteja, joita se on, siitä on tehty. Ja tietysti toimitamme nämä ehdotukset sitten puheenjohtajavaltiolle, kun tästä keskustellaan neuvostossa. Eli kiitoksia. Thank you. Gay, you wish... Kiitoksia. Gay, haluatko vielä puheenvuoron? Thank the members for contributing. Aivan lyhyesti kommentoita että kyllä Tulen välittämään tiedot rakkaassalle. Hän varmasti olemaan hyvin tyytyväinen laajaan tukeen, joka on olemassa. Olen ottanut sille jotakin näistä, jotka on esille, en pysty vastaamaan kysymyksiin, mutta tulen välittämään tiedot tämä kysymys eteenpäin kasalle En tiedä, mikä tilanne tulee olemaan. ALV-viranomaisen osalta se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Varmastikin se on keskustelun arvoista, mutta saatan asian herra Kasan tietoon ja kiitän kollegoja tuesta ja kommenteista. Tämä on pitkälti tekninen ja kiisaton mietintö. Kiitoksia. Muistetaan vielä aikataulusta. Määräkatarkistus jättämisellä on ensimmäinen helmikuuta puolelta päivin. Ja tätä käsitellään sitten 28. päivä helmikuuta ja sitten tarkoitus on äänestää tästä maaliskuun toisessa täysistunnossa. Eli kiitoksia. Sitten siirrymme Paksasin mietintöön. Hetkinen, onko hän täällä? Ai siellä. Se oli ihan takana. No niin. Eli kohta 17 neuvoston asetuksen muuttaminen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille. Ja esittelijä saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aion olla lyhyt sanainen. Tuen komission ehdot, rahoitusta, joka tulee aikana, jolloin kansalliset rahoitusresurssit ovat tulemassa yhä vajaimmiksi. Tässä pyritään panemaan toimeen äh, rakennerahasto-ohjelmia ja infrastruktuurihankkeita jäsenvaltioissa, jotka voisivat antaa vauhtia taloudelle ja edistää työpaikkojen luomista. Aivan lyhyesti haluaisin esitellä teille tarkistukseni, jotka olen luonnostellut kuultuani eri asianosaisia. Komissio ehdottaa, että tämä muutettu asetus koskisi niitä jäsenvaltioita, jotka suurten rahoituksellisen epätasapainon ongelmien vuoksi ovat saaneet rahallista tukea EUta. Tämä koskee ennen kaikkea Kreikkaa ja Portugalia. Ja olisi hyvin tärkeää saada aikaan tällaisia riskinjakovälineitä jotka olisivat kaikkien jäsenvaltioiden käyttävissä, jotka haluavat niitä käyttää. Sitä ei siis rajoittaisi pelkästään koskemaan niitä, joilla on tai jotka todennäköisesti tulevat päätymään rahoituksellisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi Espanja tai Italia, vaan koskisi myöskin niitä maita, jotka taistelevat sen osalta, että ne löytäisivät yksityistä rahoitusta suurten julkisen hankkeiden rahoittamiseen. Tämän päivän maailmassa on hyvin vaikea ennakoida, mitkä maat joutuvat ongelmiin lähitulevaisuudessa, joten on hyvin vaikea korjata asetuksia jatkuvasti ja siksi minusta tätä asetusta pitäisi muuttaa, että koskisi kaikkia jäsenvaltioita. Toinen tarkistukseni. Siinä pyritään mahdollistamaan se, että jäsenvaltiot voivat osallistua riskinjakovälineeseen ja käyttää sitä ei pelkästään yhteydessä hankkeisiin, joita rahoitetaan rakennerahastosta, vaan myös muihin tärkeisiin hankkeisiin, jotka voisivat edistää taloutta ja työllisyyttä. Uskoakseni olisi hyvin tärkeää, että tätä kautta saataisiin aikaan infrastruktuurihankkeita, jotka luovat tuloja ja joiden toteuttamiseen olisi mitään vaikeuksia saada yksityisrahoitusta, jos tilanne ei olisi kriittinen, ja jotka silloin eivät saisi rahoitusta rakennerahastoista, mutta tilanne on nyt muuttunut. Ja siksi minusta meidän täytyy laajentaa asetus kattamaan myös tällaisia hankkeita. Tämä on tilapäinen toimenpide ja se olisi voimassa vain tämän ohjelmakauden loppuun. EUn toimielimet ovat aloittaneet työskentelyn uuden ohjelmakauden osalta vuodesta 2000, vuonna 2011-2010. Ja on tärkeää, että EU tulisi nyt pyrkiä selviytymään kriisistä ja uskon, että komissio arvioituaan ensin sitä, miten menestyksekkäät toimet ovat olleet, saattaisi esittää mahdollisesti pysyviä toimenpiteitä. Toivon, että pidätte tarkistukseni hyväksyttävänä ja odotan mielenkiinnolla teidän kantojanne ja teidän esityksiänne, jotka voisivat parantaa tämän asetuksen toimeenpanoa. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten Jean-Paul, ole hyvä. Kyllä rouva puheenjohtaja, puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin ja kiittää hänen työstään ja haluaisin pahoitella ystävämme Karinsin kanssa puolesta. Hän on tällä hetkellä ITRE-valiokunnassa, hän on esittelijänä siellä käsiteltävässä asiassa. Tulen välittämään esittelijälle huomiot, joita herra Karins tässä on tehnyt. Ne ovat hyvin teknisiä, ja koska minä en tunne tätä kysymystä aivan tarkasti, pelkän, että sanon tässä hölmöyksiä, joten annan nämä huomiot esittelijälle, joka tulee niitä hyvin käyttämään hyväkseen. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Ferreira vielä ryhmästä e Kiitoksia, Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta koska komissio nyt on paikalla, niin haluaisin esittää sille kysymyksiä. Ennen kuin etenemme tässä työssä, haluaisin vähän selvennyksiä tiettyihin kohtiin. Haluaisin tietää, mikä on tämän hankkeen tilanne. Eli kertokaa nyt, missä mennään tämän hankkeen osalta. Koska käsittääkseni komission Regi-valiokunnan aikataulu on hyvin pahasti jäljessä. En tiedä, pitääkö se paikkansa. Ja sitten haluaisin tietää, onko tämä esittelijän ehdotus laajentaa tämän tekstin vaikutusalaa, siis ei ainoastaan maihin, joissa on hankkeita, vaan myöskin muihin, eikä pelkästään kohesiorahasta, vaan myöskin muihin – Eli millä tavalla nämä ehdotukset vaikuttaisivat komission, kun ajatellaan komission alkuperäistä näkemystä? Ja sitten haluaisin tietää, onko olemassa olosuhteet laajentamaan, laajentaa tätä prosessia Kreikan osalta, voidaanko sitä laajentaa muihinkin maihin, koska minusta vaikuttaa, että Tämä mekanismi on aika mielenkiintoinen. Ja kun laadimme kantaamme, meidän tulisi tietää, mikä on mahdollista ja mikä ei. Eli haluaisin nyt vielä kuulla komission kannan tästä aikataulusta, ennen kuin itse ota tähän kantaan, ja siitä, millä tavalla miten tätä voitaisiin laajentaa muihin maihin ja myöhemmin kaikkiin EUn jäsenvaltioihin. Eli halusin tietää, onko kollegani ehdotus komission mielestä mahdollinen vai ei. Ja kiitän jo näistä tiedoista. Kiitoksia ja seuraavaksi Kamal. Uh, um, I have to say, when I saw the phrase... Minun täytyy sanoa, että kun näin tämän jako termin ihmettelin, että onko tässä kyseessä itse asiassa riskin siirtäminen toisaalle ja tulemmeko me tekemään todellisen vaikutuksen arvioinnin tästä. Oli Smith aikaisemmassa mietinnössä huomautti jo tästä asiasta. Minulla oli hiukan enemmän aikaa eilen ja minä en vastannut, koska minulla oli paljon aikaa ja minut nimettiin varjoesittelijäksi. Näin tämä toimii jossakin ryhmissä. Minulla on hiukan epäilyksiä, mitä tulee tähän kysymykseen. Emme haluaisi palkita niitä maita, jotka ovat huonosti oman taloutensa hoitaneet. Siksi me haluaisimme tarkempia huomioita joskus myöhemmin tästä asiasta tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten varjoesittelijä Aldesta Skilakakis. Anteeksi, jos sinne väärin. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin todeta, että tänään taloudellinen tilanne maissa, joihin on viitattu, on aivan toinen kuin silloin, kun suunniteltiin strategisia viitepuitteita. Kreikassa on nyt uusi maailma ja jossakin määrin myös Irlannissa ja Portugalissa meidän täytyy siirtää jonkin verran varoja tähän uuteen maailmaan. Of this new world. Nobody... Mikä on tämän uuden maailman ominaispiirre? Kreikassa ei ryhdytä uusiin taloudellisiin toimiin, koska on valtaisia ongelmia liittyvät luottamuksen. Ihmiset eivät luota, eivätkä tiedä, mikä valuutta tulevaisuudessa tulee olemaan, joten he eivät myöskään investoi. He eivät tee edes päätöksiä, jotka koskevat taloutta. Ja tämä tavalla tai toisella tulee kestämään aika pitkään. Tarvitaan siis tapaa, jolla voitaisiin rohkaista investointeihin. Tämä on hyvä tapa tehdä niin. Me alderyhmässä olemme esittäneet tällaista välinettä vuoden 2011 kesäkuussa. Olemme iloisia siitä, että komissio on ottanut, äh, ryhtynyt tässä rohkeisiin ponnistuksiin. Tuleeko välineistä hyödylle myös muille maille? Olemme avoimia sille, mutta on pidettävä mielessä, että aikataulu on erityisen tärkeä. Tämä täytyy panna toimeen mahdollisimman pikaisesti. Se nimittäin auttaa koko Eurooppaa, jos me saamme nämä maat vakautettua. Ennen kaikkea investointeja yksityiseltä sektorilta, jossa on kysymys riskin jakamisesta, ovat hyvin tärkeitä, jotta nämä taloudet saadaan vakautettua. Tarvitaan merkkejä, myönteisiä merkkejä markkinoille. Minusta pitää olla tietoinen kahdesta asiasta tässä uudessa asetuksessa. Yksi asia on se, että nämä rahat merkitsevät uutta välinettä, jollaista ei ole ennen kokeiltu joten rahat saatetaan menettää, jos vie jonkin aikaa saada väline käynnistettyä, etenkin kun olemme tekemässä sen nyt viime hetkellä ajattelen aikataulua. Meidän pitäisi olla joustavia siinä, miten varoja hallinnoidaan tämän välineen päätyttyä. Toinen asia, joka täytyy ottaa huomioon, on se, että meidän tulisi saada aikaan säädös, joka yhdistää nämä kaksi puitetta, koska meillä ei ole aikaa uudelle asetukselle, sen tekemiselle tai asetuksen muuttamiselle, kun siirrytään uuteen ohjelmakauteen. Ja tämä on nyt kenties voimassa kuusi kuukautta tästä hetkestä, mutta sen pitäisi kuitenkin olla käytössä yli vuosi. Tässä me tehdään pitempi, turvallisempi maille, joita se koskettaa. On pidettävä mielessä, että he vievät rahaa pois nyt julkisista hankkeista, jotka olisi voitu panna toimeen tänään. Ja ne pannaan käyttöön, että saadaan aikaan jul- yksityisiä investointeja tai lisää julkisia hankkeita. Ja se, mitä tässä tehdään, on riskien vähentäminen. Meidän pitäisi olla joustavia. Kiitos. Thank you very much, uh, Philippe. Kiitokset Philippe. Yes, off we go. No niin, tässä sitten taas mennään. Olen samaa mieltä siitä, että on nyt kovasti tarvetta saada yksityisiä sijoituksia. Valtaosa Euroopan investointikapasiteetista on lähinnä kotitalouksissa ja ei rahoituksellisissa yrityksissä. Eli pitäisi saada käyttöön, ja jos näistä välineistä eli että käyttäen voidaan saada investointeja, niin juuri sitä tarvitaan. Mutta tässä on nyt kaksi kohtaa, jotka liittyvät rakennerahastojen historiaan. Ensinnäkin se, mihin, mitä varten niitä käytetään. Portugalissa, Espanjassa muualla on nähty, ehkä Tremosa liberaaleista viittasi tiettyihin espanjalaisiin lentokenttiin, joita on rakennettu, mutta joilta ei ole lähtenyt tai joille ei ole tullut yhtäkään lentokonetta. Ja sitten epäkestäviä infrastruktuureita on rakennettu rakennerahastojen varoilla. Meidän täytyy nyt muuttaa toimintatapaa rakennerahastojen osalta. Eli me haluamme korostaa ehdollisuutta ja myöskin pitää katsoa, että mitä tehdään varoilla, vaikka ne ovatkin vain katalysaattori yksityisille investoinneille, mitä sitten tehdään hankkeille. Esimerkiksi Puolassa oli hankkeita ja EU-rahoitusta käyttävissä hankkeissa oli menty Natura 2000 periaatteita vastaan. Ja tällaista emme halua edistää. Ja haluaisin, että näillä investoinneilla todellakin pystytään tekemään näiden jäsenvaltioiden talouksista kestävämpiä. Näin voimme luoda lisäarvoa, kun eteämme. Ja jos ajatellaan Kreikkaa, no ympäristön tuhoaminen tuhoaa yhden Kreikan valteista, joka on siis sen, sehän on merkittävä matkailumaa. Eli tässä tilanteessa kaikki voisivat voittaa. Sitten toiseksi myöskin prosessin avoimuus on tärkeää. Mehän tiedämme, että demokraattinen osallistuminen ja valvonta näiden tehtyjen valintojen suhteen ei ole parasta mahdollista. Ja tämä on jo mainittu päätöslauselmassa, joka liittyy monivuotisiin rahoitusnäkymiin. Me voisimme siirtää sieltä kohtia tähän mietintöön. Kiitos. Thank you very much. Now I have... Kiitoksia. Komissio ja investointipankki haluavat käyttää puheenvuoron. En tiedä kumpi, kumpi haluaa puhua ensin. No riitäkää keskenään Ehkä komissio siis ensin. Thank you, Mrs. Chair. Uh, honorable member. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, komissio ehdot tuottaa hyvin erityislaatuista tointa hyvin erityisessä tilanteessa. Tämä toimi pyrkii poistamaan monia esteitä, joita eräät jäsenmaat kohtaavat, erityisesti Kreikka tällä hetkellä, kun ne pyrkivät saamaan yksityistä rahoitusta yhdistys, julkisen rahoituksen mukaan rahoittamaan tiettyjä projekteja. Nämä infrastruktuuriprojektit, jotka tuottavat nettotuottoa, joiden arvoa ei voida kattaa kohesiopolitiikan rahoitusvälinein. Tämä tässä on myöskin kyseessä tilanne, jossa suurin mahdollinen valtion tuki on säädöin määritelty. Eli kyseessä on toimi, joka pyrkii yhdistämään sen osan projektista, jonka tavallisesti julkisin varoin yhteisrahoitettaisiin eurooppalaisista rahastoista, mutta myöskin ne osat, jotka yksityisrahoittajat itse rahoittavat ja joissa yksityisrahoittajat saavat rahoitukselleen vastinetta tulevista tuotoista, mutta valitettavasti tietysti tapahtuu talouksissa, erityisesti Kreikassa, mutta ehkäpä joissakin muissakin maissa, jotka ovat kaikkein eniten kriisistä kärsineet. Tilanne on sellainen, että yksityiset rahoittajat eivät tule esiin, he eivät halua ottaa riskejä, jotta voisivat rahoittaa projekteja, jotta projekteja voitaisiin aloittaa. Monia strategisia projekteja, jotka on yhteisrahoituksen kohesiopolitiikan alalla valittu, on nyt sellaisessa tilanteessa, että niitä ei ehkä toimeenpanna, koska yksityisiä rahoittajia ja pankkeja ei ole joko, niillä ei ole likviditeettiä tai sitten ne eivät ole halukkaita ottamaan riskiä, kun investoivat projekteihin tällaisessa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Eli toimi, jota ehdotetaan, pyrkii tähtäämään riskin jakoon. Se on riskin jakoväline. Se siirtää eh, jäsenmaiden resursseja, eh, jotka yhteisrahoitetaan kohesiorahastosta, eh, sellaisiin kohteisiin, jotka tavallisissa olosuhteissa yksityiset rahoittajat olisivat täysin halukkaita rahoittamaan, mutta tällä hetkellä tässä tilanteessa he eivät ole valmiita rahoittamaan. Kuinka me sitten toimeenpanisimme näitä toimia? Komissio toimeenpanisi nämä toimet jäsenmaiden pyynnöstä investointipankin tai muiden kansallisten tai ylikansallisten toimijoiden kanssa. Ja tarkoituksena olisi tarjota samantyyppisiä takeita kuin tässä investointipankki on tarjonnut. Tämä on hyvin tärkeää, sillä kun on pyritty toimimaan niin, että äh, projekteja rahoitettaisiin, vain sellaisia projekteja rahoitettaisiin, jotka ovat Euroopan unionin politiikkojen linjoilla. Meillä on tästä kokemusta. Ja kun pyritään rahoittamaan hankkeita näillä riskinjakovälineillä, tällaisen rahoituksen ei pitäisi olla korkeampi kuin se erotus, joka projektin kulujen ja suurimman mahdollisimman rahoitusosuuden, joka kohesiopolitiikan puitteissa voitaisiin yhteisrahoituksella hoitaa, on. Eli tässä tarkoitus olisi parantaa tilannetta, ei vähentää, vaan pyrkiä saamaan aikaan tilanne, jossa voitaisiin käyttää mahdollisimman paljon saatavilla olevaa yhteisrahoitusta myöskin valtion apua koskettavien tukien sääntöjen mukaan. Eli tarkoituksena on tässä siis kattaa se puute, että tällä hetkellä emme pysty tekemään rahoituksia rahoitusta, koska yksityisrahoittajat eivät tule mukaan. Jäsenmaiden pitää siis tunnistaa ne ohjelmat, jotka yhteisrahoitetaan kohesiopolitiikasta ja valita näistä ohjelmista ne, jotka voisivat hyötyä tästä riskin jaosta. Jäsenmaiden pitäisi hyvin selkeästi arvioida, mitkä ovat resurssit. Jäsenmaiden täytyy tehdä todellisia arviointeja ja tuoda esiin, että tämä, että tämä vastaa todellista tarvetta, joka on olemassa. Toisaalta jäsenmaiden pitää antaa nämä projektit Euroopan ihmisoikeuspankin arvioitaviksi tai muun vastaavan julkishyödyllisen elimen arvioitavaksi, jotta voitaisiin varmistaa, että tällaiset rahoituslaitokset tulevat tekemään myönteisiä rahoituspäätöksiä projektien suhteen. Eli tässä due diligence-periaatetta täytyy käyttää näiden projektien kohdalla taloudellisesta ja rahoitusnäkökulmasta. Näin nämä projektit tulevat olevan elinvoimaisia rahoituksen suhteen, sille, joka tapauksessa tällä hetkellä tällaisessa tapauksessa rahoituslaitokset tarjoisivat rahoitusta Meillä ei ole enää paljon aikaa, koska meillä on vielä kuuleminen. A few more seconds. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan muutama hetki vielä. Periaatteessa tämä jäsenmaiden pyyntö on sellainen, että komissio sen perusteella tekee päätöksen siirtää varoja olemassa olevista ohjelmista ja asettaa ne näihin tähän tiettyyn välineeseen niillä ehdoilla, kuin tämä väline tullaan toteuttamaan. Meillä on rahoituksen helpotusmahdollisuuksia ja riskinjakomahdollisuuksia seitsemännessä puiteohjelmassa. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, missä Euroopan unionin budjetti jakaa riskiä yksityisten investoijien investoijien kanssa. Eli nämä olivat ne kaksi seikkaa, jotka jäsenet toivat esiin. No niin, nyt meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Täällä on vielä yksi edustaja, joka haluaa puhua, ja sitten vielä investointipankki myöskin. Eli onko teillä jotain ihan lyhy- lyhyesti lisättävää vielä? En nyt halua sille mitään yksityisiä keskusteluita, Filip. Aika alkaa nyt loppua. Siis kuka puhuu nyt sitten Euroopan investointipankin puolesta? Meillä ei todellakaan enää ole aikaa enää pitkiin puheenvuoroihin. No niin sitten investointipankki, olkaa hyvä. Thank you, Chair, Honorable. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Me pidämme hyvänä komission ehdotusta ja katsomme, että tämän välinen luominen mahdollistaa sen, että voimme antaa rahoitusta useammille hankkeille jäsenvaltioissa, jotka haluavat niitä käyttää. Rahoitussektorin maksukyky on nyt heikkoa ja investointipankkeja on pyydetty olemaan enemmän mukana suur, suurissa infrastruktuurihankkeissa. Eli tämä väline vaikuttaa myönteisesti jäsenvaltioiden talouteen ja myöskin rakennerahojen käyttöön nyt, kun olemme lähestymässä ohjelmointikauden loppua. Me pidämme hyvänä myöskin lausuntoa, jonka esittelijä on laatinut, koska siinä on kaksi kohtaa liittyen alkuperäiseen ehdotukseen, eli mahdollisuus käyttää välineitä rahoittamaan hankkeita, jotka eivät saa yhteisrahoitusta kohesiorahastosta, mutta ovat tärkeitä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden taloudellista elpymistä, ja myöskin on mahdollisuus kaikilla jäsenvaltioille päättää, haluavatko he käyttää tämän tyyppisiä välineitä. Näin voidaan laajemmin käyttää välinettä ja siksi rakennerahastoa voidaan käyttää paremmin työpaikkojen ja kasvun luomiseen. Kiitos. Thank you very much. Um, I... Kiitoksia. Ja sitten Kliiva halusi vielä puheenvuoron. Reggie, because, uh, but it's okay. Okay, because we are... No niin, meillä on nyt kuuleminen. Eli ihan lyhyesti vielä esittelijä, jos hän haluaa kommentoida jotain. Jos komissiolla ja investointipankilla on vielä jotain muuta lisättävää, niin ehkä he voivat toimittaa sitten kirjallisesti sihteeristölle ja sitten se toimitetaan sieltä eteenpäin esittelijälle ja varjoesittelijöille. Eli Paksas vielä, olkaa hyvä. Kiitos. Rova puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka osallistuvat keskusteluun ja ilmaisevat mielipiteensä. Haluan kiittää kansanpuolueen ryhmän jäseniä, jotka ovat tukeneet esityksiä, niin haluan myöskin tukea niitä, jotka olivat vähemmän optimistisia asian suhteen. Kaikki ehdotukset eh, tulevat olemaan jatkokeskustelun kohtaan. Haluaisin kuitenkin todeta pari asiaa. Komissio on koonnut riittävästi kokemusta samantyyppisten hankkeiden toteuttamisesta tutkimuksen ja tieteen alalla. Ja eräs ulottuvuus, joka minusta on sellainen, jota myöskin kaikkien tulisi tukea, on se, että meidän pitäisi käyttää kaikkia käytössä olevia keinoja taloudellisen toiminnan edistämiseksi Euroopan unionissa. Se on meidän prioriteettimme ja tästä syystä meidän tulisi pyrkiä käyttämään kaikkia välineitä. Thank you very much. The, um... Kiitoksia. Mietitulonnosta käsitellään 24. tammikuuta, siis tänään määräaikatarkistus esittämiselle on 10. helmikuuta. Tarkistuksessa käsitellään. Ja täällä on paljon päivämääriä. Eli se riippuu siitä, mitä tapahtuu vastuuvaliokunnassa. No, ehkä täytyy nyt odottaa lisäselvityksiä tästä. No niin. Eli sitten siirrymme kuulemiseen velkakriisistä, mutta sitä ennen vielä puheenjohtajan ilmoitus. Kuten ehkä tiedätte, jotkut teistä tietävät, että odottelemme puheenjohtajakoukselta lopullista päätöstä koskien omaa mietintöä, jota olemme pyytäneet liittyen pankkitietojen saatavuuteen ja myöskin sisämarkkinavaliokunta halusi tehdä tästä mietinnön ja siellä itse asiassa on tästä kuuleminen huomenna. Meidän täytyy tehdä tämä mietintö ennen kuin valiokunta päättää seuraavista vaiheista tänä kesänä. Eli jo nyt meillä on alustava aikataulu, joka äh, riippuu puheenjohtajakokouksen päätöksestä siitä, kuka sitten on asiasta vastaava valiokunta. No, tähän liittyy paljon maksupalveluita, eli se ehkä kuuluisi tälle valiokunnalle. Miettituloksen käsittely on 12. maaliskuuta, eli Strasbourgissa. Määräaika tarkistus jättämiselle on 22. maaliskuuta ja tarkistuksia käsitellään 24.–25. huhtikuuta ja tarkoitus on äänestää valiokunnassa 30. tai 31. toukokuuta ja sitten kesäkuun täysistunnossa. Eli tässä nyt tämä aikataulu niille, joita tämä kiinnostaa. Täällä nyt kovasti möykätään tällä salissa. Jos ihmiset haluavat puhua, niin siirtykää salin ulkopuolelle, olkaa hyvät. Koska nyt meidän pitää siirtyä julkiseen kuulemiseen. Speech. Speech is about to come. Okay. Right. Okay. Um, this is the second part. No niin, tämä on toinen osa kuulemista. Jotkut vieraista olivat täällä eilen. Ikävä kyllä tämän päivän puhujat joutuvat nyt Ecofinin aikataulun muutoksen uhreiksi, eli he eivät päässeet silloin kuin piti, ja he ovat täällä siis nyt. Eli siksi tämä kuuleminen oli kahdessa osassa. Ja tarkoituksena on siis, siis anteeksi nyt, en voi nyt huutaa täällä EPPn edustajien kanssa – Siis en nyt voi huutaa täällä toisten päälle. Elisa, olisitko ystävällinen? Minä en voi jatkaa nyt, koska täällä nyt käydään keskusteluita. No niin. Eli kuulemisen tarkoituksena on tarkastella tämänhetkisiä välineitä, esimerkiksi hallitusten välisiä lainoja Kreikalle ja EFSFn ja EFSMn lainoja, joita on käytetty, ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat esimerkiksi EUn budjettiin, koska on käytetty ERVVtä. Ja täytyy myöskin miettiä, miten voidaan vahvistaa näitä välineitä silloin, kun EVM otetaan käyttöön ja kaikki nämä muut asiat. On hienoa, että täällä nyt on paikalla Klaus Reglin, joka on EVMn puheenjohtaja ja myöskin Marko Butin, joka on Euroopan komi- Ecofinin pääjohtaja. Eli aluksi Reglin ilmeisesti. Eli te voitte kertoa uusimpia tietoja nyt tilanteesta omalta kannaltanne ja seuraavaksi sitten Buti ja sitten keskustelemme jäsenten kanssa. Eli Reglin, olkaa hyvä. Talk about... Kiitos, minulla on ilo puhua omasta vastuualueestani joka on ERVV, ja myös esm valmistelu. Marko Buti tulee sitten kertomaan teille ERVVstä ja muista kysymyksistä, jotka liittyvät EUn budjettiin ja vaikutuksista maihin, sillä Euroopan komissio on vastuussa kehityksen seuraamisesta maiden sisällä. Mitä ERVV tähän mennessä on tehnyt siitä lähtien, kun se luotiin toukokuussa 2010? Meillä on kaksi sopeutumisohjelmaa, joita me tuemme, Irlanti ja Portugali. Te tunnette nämä kaksi ohjelmaa, tiedätte, että niitä tuetaan ERVVstä, niitä tukee myöskin kansainvälinen valuuttarahasto, ja niihin ovat antaneet myöskin tukeaan jotkin EUn jäsenvaltiot, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen. ERVV itsessään tukee kolmen vuoden Irlannin ohjelmaa 17,7 miljardilla eurolla, Portugalin konvoidiohjelmaa 26 miljardilla. Tämän mahdollistamiseksi olemme tähän mennessä päästäneet liikkeelle joukkovelkakirjoja, jotka ovat pitkän tähtä, pitkänaikaisia, kolmen, viiden ja kymmenen vuoden osalta, ja niiden suuruus on 22 miljardia, miljardia, eikä meillä ollut mitään vaikeuksia saattaa nämä markkinoille – ja karnikuluttajat tekemään päästämään lisää niitä liikkeelle. Yli 9 miljardia siis Irlannille ja 9,5 miljardia Portugalille. Tämän vuoden osalta vuonna 2012 aiomme päästä 55 miljardia lisää Irlannille ja 11 miljardia Portugalille. Tietysti tämä on aina riippuvaista siitä, mitä Troikka, mitä Troikka arvioi, komissio, EKP ja I, kansainvälinen valtarahasto Täällä tarkistetaan se, täyttävätkö maat ne ehdot, ovatko ne toteuttaneet se, mitä he ovat, ne toimit, ovatko ne toimit, ovat luvanneet ryhtyä. Kun EVRVV käynnistyi touko-kesäkuussa 2010, sen luototuskapasiteetti oli 240 miljardia euroa, sekin olemme päässeet pitkälle. Nyt meillä on jo e RVV 2, jonka luotuskapasiteetti on 440 miljardia ja uusia välineitä. Varmastikin tunnette uudet välineet. Ne ovat interventioita, ostoja primääri- ja sekundäärijoukkovelkirjamarkkinoilla ja pankkien pääomittamista niissä maissa, joissa ei ole tällaista kattavaa sopeuttamisohjelmaa. Nämä välineet ovat toiminnassa suuntaviivat niiden käyttämiselle, niistä sovittiin marraskuussa, mutta ne eivät vielä ole käytössä, koska mikään maa ei ole pyytänyt niiden käyttöönottoa. Mutta tekniset valmistelut ja infrastruktuuri ovat jo olemassa. Myöskin EKP auttaisi meitä eh, fiskaalisena toimijana näiden toimeenpanossa ennen kaikkea sekundaaristen markkinoiden ostojen osalta, jos ne kääntyisivät välttämättömiksi, jos niitä pyydettäisiin. Sitten äh, tämä vipu, vivut, vivun, vipujen käyttäminen, siis tehostaminen, siitä olemme puhuttaneet niin kehittäneet kaksi tehostamisvaihtoehtoa. Ja ERVV olisi takaamassa 20-30 prosenttia siinä tapauksessa, että tapahtuisi maksukyhtymistilanne. Ne ovat vakuuksien kaltaisia, näitä on valmisteltu, näitä voidaan käyttää, jos maa tulee tätä pyytämään. Olemme ryhtyneet kaikkiin välttämättömiin teknisiin ja vastaan oikeudenmukaisen toimien toinen vaihtoehto vaihtoehto on sitten yhteisrahoitusrahasto, jossa on julkista yksisrahoitusta, rahoitusta. Se on lähes valmis. Muutaman viikon kuluttua se voisi olla käytössä ja se tulee vaatimaan kuitenkin maan pyyntöä, että sitä käytetään. Investoijat ovat reagoineet näihin kahteen vaihtoehtoon melko myönteisesti. Minä olen vakuuttunut siitä, että kumpikin vaihtoehto tullaan ottamaan vastaan markkinoilla. Vaihtoehto kaksi yhteisrahoitusrahasto. Meillä oli ensimmäinen sitoumusten aalto Euroopan ulkopuolista investoinnista, jonka suuruus oli noin 60 miljardia euroa. Tietysti loppullinen koe siitä, miten ne toimivat markkinoilla, se, miten paljon varoja saatetaan liikkeelle tässä tehostamisvaihtoehdossa, se tapahtuva siinä tapauksessa jokin maa esittää pyynnön tämän vaihtoehdon käyttämisestä. Siihen asti me kuitenkaan emme joudu tätä koetta kohtaamaan. Sitten EVMstä, eh, e tästä pysyvästä mekanismista, joka tulee voimaan heinäkuusta ensi vuonna. ERVVn tehtävänä oli valmistella EVM, Euroopan neuvosto teki tästä päätöksen 10 kuukautta sitten, ja e RVV sai myöskin budjettimäärärahat näiltä osin. Joten me olemme käymässä lävitse tätä prosessia, me olemme palkkaamassa henkilöstöä, olemme valmistelemassa teknistiä toimia, jotka tarvitaan tässä yhteydessä, kuten lomassa IT-järjestelmiä ja vastaavaa, joten kaikki toimii heinäkuussa 2012, eli siis vuotta aikaisemmin kuin alun perin suunniteltiin, kuten euroalueen huippukokous päätti 9. joulukuuta viime vuonna. Euroryhmä ja valtiovarainministerit, EUn valtiovarainministerit tekevät tuollaisen version EVM-sopimuksesta eh, e eilen, ja se tulee nyt menemään kansallisten parlamenttien käsiteltäväksi. On myöskin hyvin tärkeää todeta, että evm varojen asianmukaisuus tulee tarkastel- uudestaan tarkastelun kohteeksi maaliskuussa. Tämä oli asia, joka oli esillä huippukokouksessa joulukuussa. Tässä kaikki, mitä minulla on sanottava, niin nyt annan puheenvuoron edelleen Marko Butille. Uh, uh, Kiitoksia tästä kutsusta. Komissio on toiminut aktiivisesti auttaessaan eri toimissa, kun on perustettu näitä palmuureja. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä Klausin ja hänen tiiminsä kanssa, kun olen suunnitelmeet ja rakentaneet ERVVtä. Olemme olleet mukana myöskin teknisen avun annossa EVMn osalta. Olemme olleet mukana kolmessa toimessa. Ensinnäkin Kreikan laina, toinen on ERVV. Ja sitten kolmanneksi, tästä oli puhuttu kovin paljon, mutta kriisin alkuvaiheessa tästä oli apua, kun torjuttiin euroalueen ulkopuolisissa maissa, eli maksutasemekanismi. Ja parlamentti on ollut eturintamassa myöskin tässä ja vahvistanut tämän maksutasevälineen voimakkuutta ja sen määrä on nyt 50 miljardia. Ja tämä koskee Unkaria, Romania, Latviaa ja vielä on 37 miljardia käytössä. Sitten Kreikan lainan osalta kyse on kahdenvälisistä lainoista jäsenvaltioilta, eli komissio toimii ainoastaan koordinoijana ja varmistaa, että varoja tulee aikataulun mukaisesti ja laskee myöskin lainakustannuksia maille, joissa on liian korkeat korkotasot. Eli tässä muutama tekninen kysymys. Ja me olemme täysin mukana hallinnoimissa ERVVtä. Kun ERVV luotiin, 440 miljardia alun perin ERVV luotiin ja siellä oli 60 miljardia, jossa oli mukana hyvin paljon tulivoimaa alkuvaiheessa. Nämä 500 miljardia ERVV on antanut 48,5 miljardia, joten vielä on 11 ja puoli on maksettavana. Ja komissio EUn puolesta on antanut varoja, joita on saatu markkinoilta obligaatioiden muodossa, ja ne ovat saaneet tukea Euroopan budjetista ja epäsuorasti kaikilta 27 jäsenvaltiolta. Kuten puheenjohtaja totesi, ERV, EFSM on tärkeä. Se saa tukea Euroopan budjetista. Ja yksi kysymyksistä oli juuri se, jonka olette ottaneet esityslistalle, eli mitä mahdollisia seuraamuksia tällä on Euroopan budjettiin, kun käytetään EFSM, ERVM. No näitä rahoitetaan joukkovelkakirjoilla, eli niihin liittyy lainoja ja EU ottaa korkoriskejä, eli me lainaamme varoja markkinoilta ja sitten siirrämme niitä eteenpäin saajamaille. Eli ainoa riski on luottoriski siinä mielessä, että edunsaaja ei maksakaan lainoja takaisin, eli tämä on se riski, joka on edelleen olemassa. Sitten on tiettyjä takeita, jotta voidaan varmistaa, että nämä riskit eivät toteudu. Ensinnäkin lainat on saatava 14 päivää ennen kuin nämä obligaatiot niin kuin maturiteetti toteutuu. Ja näin, mikäli Tämä on tae, mikäli lainaa ei makseta ajoissa, mutta näin ei ole kuitenkaan tapahtunut tähän mennessä, emmekä uskokkaan, että näin käy. Mikäli tästä ei ole hyötyä, sitten on monenlaisia takeita, joita on rakennettu EUn omin varoihin ja budjettirakenteisiin, ja tällä tavalla komissio aina pitää kiinni laillisista velvoitteistaan jäsenvaltioita kohtaan. Klaus jo selitti, mikä on tilanne ERVVn osalta ja ERVMn osalta. Ja me käytämme näitä resursseja yhdessä ERVMn osalta tietyissä maissa euroalueella. Ja mikä sitten on tilanne näiden ohjelmien osalta? No ensinnäkin meillä on Kreikka, rahoitusapu Kreikalle, Kreikan lainavälineen osalta, joka perustettiin toukokuussa 2010. Se on 110 miljardia, 80 miljardia euroalueelta ja 30 miljardia kansainvälisestä valuuttarahastosta. Te olette seuraaneet tätä keskustelua tietysti. Ja nyt olemme neuvottelemassa toisesta Kreikan tukiohjelmasta, eli Troikka on juuri tällä hetkellä Ateenassa. Ja myöskin neuvotellaan yksityisen sektorin kanssa, jotta voidaan varmistaa PSI-maksut, joiden tulisi vähentää velkataakkaa Kreikan osalta. Ja tarkoituksena on tehdä tästä velasta kestävä ja alentaa se 120 prosenttia BKTstä vuoteen 2020 mennessä. Eurooppa-neuvosto on, on korvamerkinnyt 130 miljardia toiseen tukiohjelmaan. Sitten on Irlanti. Rahoitustuki on 85 miljardia ja ohjelmaa pannaan juuri täytäntöön menestyksekkäästi. No tietysti vaikeita päätöksiä on tehty ja niitä joudutaan edelleen tekemään, mutta nyt on markkinoillakin selkeä käsitys siitä, että Irlannin tilanne kohenee tehokkaasti. Sitten kolmas ohjelma on Portugali. Rahoitusavusta sovittiin huhtikuussa 2011 ja kokonaismäärä oli 78 miljardia. Ja tämä meni kolmeen osaan ERVV, ERVM ja IMF. Ja kun verrataan tätä Irlantiin, Portugalissa on enemmän haasteita. Ja monilla saroilla on tapahtunut hyvää edistystä, mutta vielä on suuria haasteita. Ja on odotettavissa, että talous supistuu tänä vuonna enemmän kuin alun perin oli kuviteltu. Ja on ehdottoman tärkeää, että Portugali panee täytäntöön tämän ohjelman puitteissa ei pelkästään budjettisupistuksia, vaan myöskin erityisesti uudistuksia, joilla voidaan vahvistaa kilpailukykyä ja tukea talouskasvua. Eli tämä nyt on tilanne täytäntöönpanon suhteen näissä ohjelmissa. Te kaikki tiedätte, että eilen keskusteltiin näistä asioista neuvostossa. Ja siellä puhuttiin sopimuksesta EVMn osalta. Ja nyt ollaan samassa tätä päätökseen finanssipoliittinen sopimus, johon liittyy finanssikuri ja solidaarisuus. Ja kaikki tämä sitten muodostaa johdonmukaisen järjestelmän, jonka avulla voidaan puuttua kriisiin. EVM, siellä on 500 miljardia resursseja, ja siinä on tarkastelun lausuma maaliskuulle, jossa sitten tarkastellaan, ovatko resurssit riittävät. Ja päätän nyt tähän. Kiitos. Much, um... Kiitoksia. En tiedä, onko siellä tiukat muistiinpanot siellä, mutta jos teillä olisi tiivistelmä tästä puheesta, niin olisi hyvä, jos voisitte toimittaa sen sihteeristöllemme. Täällä on nyt paljon nimiä puhujalistalla, eli otamme nämä kysymykset ensin kaikki. Minä aloitan. Eli meidän pitäisi miettiä vähän tarkemmin vielä kanssanne, Butin, sitä tapaa, millä tavalla valitaan, miten varoja käytetään. Esimerkiksi Portugalin tapauksessa, eli siinä oli kolmannes, kolmannes ja kolmannes ERVVn, ERVM ja IMFn välillä. Mutta olemme kuulleet, että mekanismista on maksettu, ei pelkästään siis vain sidottu, vaan maksettu 3,1,5 miljardia ja 48,5 on maksusitoumuksia. Eli nämä ovat korkeampia lukemia ja olette maksaneet 18 miljardia tähän mennessä ja 15-16 on vuorossa pikapuoliin. Eli tässä on nyt tietty malli, eli ensin käytätte mekanismia, ja sehän on saanut tukea eu budjetista ennen kuin käytätte tätä välinettä. No ehkä se on helpompaa, kun ajatellaan näitä rahoitusmekanismeja ja nopeutta, mutta onko tämä todellakin tarkkaan mietitty strategia? Tämä ERVM, sen pitäisi kattaa koko EU eikä pelkästään euroalue. Eli jos on ei euroalue, joka joutuu pulaan. Silloin ei enää siltä, sitä varten ole paljon jäljellä. No sitten on tämä maksutasemekanismi, mutta kun ajatellaan avoimuutta, olisi hyvä tietää, mikä tämä järjestelmä on. No tässä olivat minun kysymykseni. Ja seuraavaksi puhe... No tässä on siis tämä puhujalista, se on aika pitkä kyllä. Giegold, Klintz, Bulman, Lamberts, Antolin Sanchez Presedo, Ferreira, Hübner, Gok, Gualtieri ja Haakin. Eli otetaan tämä kolmen kysymyksen ryppäissä. Olisi vähän vaikea ottaa nämä kaikki kysymykset kerralla. Eli Sven, ole hyvä. Yeah, thanks a lot, uh, chair. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja. Kiitoksia tämän kuulemisen järjestämisestä. Tämä oli koordinaattoreiden ajatus. Kiitoksia puhujille, että olette tulleet tänne. Minulla oli periaatteessa yksi kysymys. Jos tarkastelen näitä eri ohjelmia, jos katsotaan nykyisiä laskelmia, jotka juuri on julkaistu tänään, Tämä Kiilin maailman talouden instituutti, jonka varmastikin tunnette hyvin, julkaisi ne. Ne arvioivat eri kriisimaiden kohdalla tarvittavan lisän budjettiin, jos, he halusivat, jos nämä maat haluavat täyttää Sixpackin mukaiset sitoumuksensa tulevaisuudessa. En puhunut fiskaalisesta paketista, vaan siitä, mitä on yhteisön lainsäädännön alla päätetty. Ja periaatteessa he tekivät sellaisen johtopäätöksen, että Portugalin kohdalla, jos kasvu olisi uudelleen 4 prosenttia, mikä on melko optimistinen ajatus, se tarvitsisi silti 9,2 prosenttia lisää varoja ja Irlannin kohdalla 5,05 prosenttia lisää budjettiin, jos kuvitellaan, että kasvu palaa 4 prosenttiin ja Kreikalle tämä luku olisi 27,8 lisää budjettiin, jota tarvittaisiin siis, että maa voisi täyttää sitoumukset, joista on jo äänestetty. Nämä eivät ole arvioita. Kyseessä on yksi kaikkein arvostettuimpia saksalaisia taloudellisia tutkimusinstituutteja. Se juuri julkaisi nämä tiedot. Ne ovat heidän verkkosivuillaan ja Spiegel-lehdessä ne on julkaistu myöskin eilen. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä maat, jos ne tekevät parhaansa, ja varmastikin tekin yritätte tehdä parhaanne, kun johdatte näitä maita eri ohjelmien läpi, nämä maat eivät voi nykyisissä olosuhteissa – nykyisillä lainojen korkotasoilla ja nykyisessä tilanteessa selvitä. Nämä maat tarvitsevat vahvempia toimia, vahvempia kuin mitä nykyisissä ohjelmissa on suunniteltu. Minun kysymykseni teille on se, oletteko sitä mieltä, että ohjelmat voivat saada nämä maat takaisin kestävälle tielle näiden lukujen valossa. Minulla on melko samantapaisia laskelmia, joita on tehty EFCn viidessä. Tämä myöskin tarkoittaa sitä, että tilanne on vakava. Ja Irlannissa ja Portugalissa ihmiset kärsivät hyvin pahasti. Nuorisotyöttömyys esimerkiksi on korkea. Eli kysyn teiltä, onko todellakin oikeutettua luoda tällaista lisää stressiä, sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, vaikka nämä ohjelmat eivät näytä riittävän. Tämä on jotakin, mitä minä halusin tältä kysyä. Ja sitten kysymys ei ollut koskaan aikaisemmin OECD-maata, jolla olisi ollut yli vuoden ajan 5 prosenttia ylijäämää. Koskaan ei ole tapahtunut näin. Ja tämä tarkoittaa sitä, nämä luvut tarkoittavat sitä, että me pyydämme jotakin, mitä on mahdoton täyttää. Näitä velkoja täytyy leikata, ei vain nykyisillä toimilla, mutta myöskin lisätoimilla. On mahdollisesti useita ratkaisuja, mutta tämä osoittaa sen, että taloudellisia ongelmia on näissä maissa, juuri niissä maissa, joihin nämä ohjelmat on kohdistettu tällä hetkellä. Kiitoksia. Kiitoksia sihteeristö. Muistuttaa, että minuutti per kysymys, mutta tämä oli kyllä tärkeä kysymys. Meillä on myöskin omia lukemia ja ne viittaavat vähän samantyyppiseen tilanteeseen ikävä kyllä. Seuraavaksi Wolf Klintz. Kiitos. Aivan lyhyesti aluksi. Aika ajoin on vaikea selittää kansalaisille – että kun olemme pyrkineet selviytymään kriisistä, käytämme sellaisia välineitä, jotka epäonnistuvat Lehmanin eh, katsomisen jälkeen se, että tällaista vivuttamista pyritään tekemään. Mutta no niin, kuitenkin on niin, että lähes joka viikko joku korkea henkilö, Mario Draghi tai Italian pääministeri, ovat vaatineet, että, että ERVVtä ja EVM, että ne volyymiä kasvatettaisiin. Puhuitte siitä, että tätä tutkitaan vielä keväällä, mutta minä kuitenkin kysyisin, pitäisikö tämä kysymys nähdä yhteydessä siihen, mitä EKP tekee. Nimittäin EKPllähän on puoli biljoonaa halpaa rahaa, jota se on antanut pankeille siinä toivossa, että puoli siitä käytettäisiin ainakin valtion joukkovelkakirjojen nostamiseen – ja tämä ei ole vielä tarinan päätös, mistä haluaisin kuulla teille mielipiteenne tästä. Sitten haluaisin tietää, mitä ajattelit siitä, että kansainvälinen luontorahasto vedetty mukaan, sillä on asiantuntemusta, sillä on kykyä esittää tiukkoja vaatimuksia, niin siihen se on tottunut. Mutta Jean-Claude Trichet ja Draghi minun mielestäni kumpikin ovat pahoitelleet sitä, että IVF on vedetty, kansainvälinen luontorahasto vedetty mukaan, koska, koska se mielestä eurovyöhykkeen pitäisi selvityä asiasta yksin, koska se on sultaan kooltaan suuruinen kuin Yhdysvallat. Miten arvioitte sitä, että kun nyt yhdeksän eurovyöhykkeen jäsenvaltiota, niiden luokitusta alennettiin, miten te näkisitte nämä vaikutukset ERVVn ja EVMn osalta? Ja sitten asioista Sven jo puhui. Meidän pitäisi pitää mielessämme, että ei saa unohtaa tilanteita, jotka nyt ovat selvästi nähtävissä. Kreikka ei ole pelkästään tilanteessa, jossa puhuttu likviditeettiä, se on maksukyvytön. Voimme kyllä puhua mitä haluamme, mutta tosiasia on, että Kreikka on maksukyvytön, mahdollisesti Portugalikin on lähellä maksukyvyttömyyttä. Ja tätä taustaa vasten minusta ei ole mitään järkeä jatkaa vanhaan malliin. Nyt pitäisi todellakin pohtia, pitäisikö valita aivan toisenlainen lähestymistapa. Right, some hard facts that if, if... No, siellä tuli kovia faktoja. Jos haluatte vastata, niin Voisitko vastata ihan lyhyesti, koska tällä on vielä kolme kysymyskierrosta tulossa seuraavan puolen tunnin aikana. Eli Teglit ensin. I take the easy question. Niin minä vastaan helppoon kysymykseen, Marko vastaa vaikeisiin. Niin, esitte kysymyksen Markolle, mutta minä voin vastata se jako ERVVn ja ERVMn osalta. Siinä on kaksi osaa, koko ja, naisjako, silloin kun ohjelmasta päätettiin, silloin puhuttiin kolmen vuoden ohjelmasta aluksi Portugalille ja Irlannille. Ratkaisut tekivät Euroopan, Euro, Eurovyhyke ja Euroopan neuvosto siitä, miten tämä jako tapahtui ERVVn ja ERVMn kesken. On aivan totta. Ensimmäisen 12 vuoden aikana ERVMn aikana ERVM on tehnyt enemmän kuin ERVV, mutta tähän on ollut hyvin pragmaattisia syitä, ei niitä syitä, joita te epäilitte. Kun me siirrymme ERVV1 ja ERVV2, me tiesimme, että olisi tehokkaampaa odottaa, eikä käyttää liikaa ERVV1, odottaa sitä, että e RVV2 tuli operatiiviseksi, koska e RVV2 puitteissa emme tarvitse pitkään käteispuskuria, jota tarvittiin e RVV1 tämä liittyy tällaisiin erilaisiin takuisiin, joita nyt ollaan antamassa ERVV 2 puitteissa, siis se on halvempaa, mitä nyt voidaan tehdä ERV 2 puitteissa, kuin mitä saatettiin tehdä ERVV 1, ja siksi on järkeä siinä, että käytetään ERVV 1 liikaa, ja pyydettiin ERVM tulemaan enemmän mukaan, niin että viime kädessä sitten kuitenkin kolmen vuoden ja ohjelmakauden päätteessä syntyvät juuri ne luvut, joista sovittiin ohjelman käynnistyessä herra Klints, ei pitäisi verrata sitä, mitä me olemme tekemässä ERVVssä ja tulevassa EVMssä niihin tuotteisiin, viputuotteisiin, joita käytettiin silloin, kun rahoitusmarkkinakriisi käynnistyi Yhdysvaltain kiinteistömarkkinoilla, koska se, mitä me nyt teemme, on hyvin yksinkertaista, hyvin avointa. Minä vertaisin sitä siihen, että jos ostatte asunnon tai talon tavallisesti käteis summanne niin on 10 prosenttia ja tällä te sitten vivutatte 80 prosenttia pankilta. Tämä on hyvin normaali prosessi, kaikki ymmärtävät sen ja siksi tämä on sitä, mitä mekin teemme. Tässä pyritään saamaan yksityiset investoijat takaisin Eurooppaan ostamaan niitä joukkovelkakirjoja, joita ne eivät tällä hetkellä halua ostaa, ennen kaikkea kun on kysymys eteläisen Euroopan maista. Joten tämä ei ole mitään, mikä olisi verrattavissa siihen, mitä tapahtuu rahoitusmarkkinoiden kriisin alussa – vaikka nimet saattavat kuulostaa samankaltaisilta. Olette oikeassa. Mm, luototus, jota EKP lisäsi joulukuussa antamalla rajoittamattomia varoja kolmen vuoden ajaksi, siitä on ollut apua. Se tekee helpommaksi pankeille ostaa jälleen valtionvelkaa, mikä on myönteistä. Miten, tämän, miten tämä tulee vaikuttamaan, sen me tulemme sitten näkemään sitten. IMF kansainvälinen valuuttarahasto, puhuttiin aiemmin 2010 siitä pitäisi valuuttarahasto vetää mukaan vai ei. Tänään lähes kaksi vuotta myöhemmin me näemme, että kriisi on levinnyt laajemmalle ja se koskettaa lukuisia maita. Ja näemme myös, että varat, joita tarvitaan näiden maiden auttamiseen, ovat huomattavat, joten ei ole epäilystäkään enää siitä tällä hetkellä, etteikö IMFn mukanaolo olisi hyödyllistä, mitä tulee siis menemään resursseihin ja asiantuntemukseen. Ja Marko Putin varmastikin voi vahvistaa, että se yhteistyö, jota Euroopan komissio ja IMF harjoittavat, ovat hyvää. Ennen kaikkea, kun äh, annettiin myöskin tämä äh, maksufasiliteetti eurovyöhykkeen ulkopuolisille. Miten tämä äh, viime niin, maanantaina tapahtunut tilanne, joka syntyi sen kun oli tapahtunut luotto kelpoisuuden alentamista edelmäiden osalta. Vaikutus on tähän mennessä ollut nolla käytännössä, koska vain S ja P oli se, joka pudotti alas päin arviointia. Muut, Moods ja Fitch eivät tehneet tällaista ratkaisua, joten ja ovat tehneet selväksi, että ne ei ole aikomusta pudottaa Ranskan luottoluokitusta tulevaisuudessa – Fitch on sanonut, että näin ei tulla tekemään koko vuoden 2012 aikana. Moody's on nyt tällä hetkellä tekemässä uudelleenarviointi, joka kestää muutaman kuukauden, Jo tällä hetkellä vain yksi kolmesta on tehnyt tämä, eli kysymys on myöskin pitkätähtäyksen joukkovelkakirjoista. Lyhyen tähtäyksen me saavat edelleenkin huippuluokittelu myös S ja Pltä, joten kovin paljon ei vielä ole tapahtunut, ja tästä syystä jopa päivänä tämän luokituksen alentamisen jälkeen menimme markkinoille, ja meidän äh, liikelaskemamme joukkovelkirjojen kysyntä oli kolmenkertainen tarjottu määrä verrattuna, joten me tiedämme, että kun EVM e tulee voimaan, e, niin se tulee olemaan vähemmän haavoittuvainen tällaisille luokitteluille. Thank you very much, uh, Kiitoksia hyvin paljon. Hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä Klaus esitti. Tässä oli paljon vastauksia. Mitä tulee näihin syihin? Aluksi me käytimme Ähm, RVM enemmän, sillä meillä oli infrastruktuuri olemassa. Me olimme aluksi ERVMn suhteen äh, valmiimpia kuin ERVVn ja siksi käytännön syystä me äh, aluksi toimimme näin. Sitten mitä tulee tutkimukseen, joka Kiilin instituutti teki, en tunne tätä tutkimusta, joten en voi kommentoida sitä itseään, mutta jos luvut ovat tällaiset kuin esititte, en ole varma, voinko nyt tätä tarkastella syvällisesti, sillä siis jos nämä budjetin ylijäämät lasketaan ottamalla huomioon nykyiset korkotasot, on selvää, että jotta voisimme vakauttaa nämä velot. Me tarvitsemme valtavia ylijäämiä. Kreikan kohdalla mainittiin 27,8 prosenttia BKT. Tämä on jotakin, että jos minulle joku kollega tämän laittaisi minun puheeseeni, niin minä en varmaan saisi kymmenen vuoden ylennystä. Tässä on tarkoituksena kuitenkin olla vähentää spredejä ja tarkoitus on toimeenpanna näitä ohjelmia ja olemme luottavaisia, vaikka tässä ratkaisut tulevat olemaan hyvin vaikeita kansallisilla tasoilla. Uskon, että tulemme olemaan lopulta tässä onnistuvia. Mitä tulee näihin lukuihin itsensä, minusta ei vaikuta oikealta se, että viiden prosentin ylijäämä yli vuoden ajan olisi jotakin, mitä Euroopassa ei koskaan ole tapahtunut. Meillä on tapauksia, kuten Belgia tai Italia, jotka säilyttivät viiden tai viiden ja puolen prosentin ylijäämän monien vuosien ajan, ja ne ovat onnistuneet vähentämään ennen kriisiä omia velkatasojaan. Tämä oli Italiassa tuolloisen ministeri Champin aikaan Tämä tapahtui siis ennen liittymistä euroalueeseen ja Belgiassa tämä yli 5 prosentin ylijäämä oli 90-luvulla. Tuolloin onnistuttiin vähentämään velkaantumista 85 prosentilla. Mitä tulee Kreikkaan, Kreikka on erityinen tapaus ja siksi me olemme nyt ottaneet yksityisen sektorin mukaan, jotta voisimme vähentää velkaisuutta – leikkauksille, velan leikkauksille, jotka ovat 50 prosentin tasoa. Näistä Euroopan, Euroopan neuvosto päätti. Ja näihin on lisätty 30 miljardin paketti, jonka tarkoitus on varmistaa se, että Kreikan velkaisuus olisi alle 120 prosenttia BKT vuoteen 2020 mennessä. Sitten me tulemme väistämättä luomaan toisen ohjelman. Se tulee olemaan väistämättä vaikea, mutta sen avulla tulemme leikkaamaan velkoja niin, että ne ovat kestävällä tasolla kaikilla näissä maissa. Kaikissa näissä maissa, Irlannissa, erityisesti Kreikassa ja Portugalissa, on hyvin vahva huomio kiinnitetty rakenteellisiin muutoksiin. Ei ole mahdollista saada aikaan kestävää taloutta, ellei kasvua tapahdu terveellä tavalla. Ja kaikkea tätä tullaan toteuttamaan kiinnittäen huomio rakenteellisiin uudistuksiin. Ja minun täytyy sanoa, että kaikissa näissä maissa me huolehdimme tasapuolisuudesta. Tämä on jotakin, mitä me pyrimme tekemään. Me pyrimme eh, pitämään huolen kaikista köyhimmistä kansalaisista. Ehkä päätän tähän, sillä puheenjohtaja on hermostunut. I'll have to take. Siis nyt täytyy ottaa neljä kysymystä kerrallaan, ja meidän täytyy käyttää korkeintaan 10 minuuttia per kierros. Eli neljä kysymystä ja kaksi vastausta kymmenessä minuutissa, eli voitte laskea kuinka paljon siitä sitten tulee. Kuten Sven ja minä sanoimme, tässä pitää kirehtiä. seuraavaksi uuden Bulman. Sahon minusta keskustelu on kovin mielenkiintoista, josta pitäisi jatkaa sitten sen jälkeen, kun sitä ei ajan puitteissa saada vietyä loppuun, koska se on hyvin tärkeää. Kysymys on Reglingille ensin. Voin kuvitella, herra Reglingillä on täällä edessä, voin kuvitella, että te olette ottaneet käyttöön valtioiden välisen välineen, mikä on erityisen vaikeaa. Komissio on aivan oikein esittänyt aluksi, että meillä on yhteisöllinen väline. Mitä ne suunnitelmat nyt kustannukset siitä, että emme ota käyttöön yhteisöllistä välinettä, vaan valtioiden välisen välineen? Tämä ei ole mikään akateeminen kysymys, mitä jos tämä epäonnistuu, nousee sille kysymys vastuusta. Kuka kantaa vastuun? Ja kun te nyt toisaalta käytätte parlamentin rahoja, Haluaisin kysyä herra Butilta, jos ette tunne Kiilin lukuja, niin kertokaa meille sitten omat lukunne. Voitte mielelläni, mielelläni kertoa meille omista niin mitä ennusteita teillä on näiden sopeuttamisohjelmien perustana, missä olosuhteissa maat tulevat kehittymään milläkin tavoin, koska monet meistä sanovat aivan oikein, että tämä sopeutumisprosessi ei sisällä mitään kasvualoitteita eikä kasvuajatusta vaan päinvastoin on vaara siitä, että se jopa vaarallisella tavalla on tuhoava suhteessa kasvun edellytyksiin. Mutta missä vaiheessa me siis pyrimme saamaan aikaan kasvun ytimiä yhteiskunnassa? Mitä voimme tehdä? Palomuuri on hyvä sana, mutta tällä hetkellä me emme toimi sen mukaisesti. Miten voimme toimia niin, että kasvuvoimat yhteiskunnissa vahvistuvat otan tässä esille Marshall-suunnitelman. Okay. Philippe. Kiitos, Philippe. Yes, sorry, Mr. But- En niin, anteeksi Buti, mutta kun kuuntelen teitä, niin ihan kuin kuuntelisin johtajaa, joka kuulee mitä haluaa kuulla eikä todellisuutta. Voimme lähettää teille OECDn asiakirjoja ja asiakirjoja IFOlta. IFO on todennut, että tässä Kiilin instituutti on sanonut, että Portugalissa tarvittaisiin 6 prosentin, 2 prosentin kasvua ja 6,6 prosenttia ylijäämää. Siis 2 prosentin kasvulle Kreikassa tämä olisi 22 prosenttia. Ette ehkä pidä näistä lukemista, ehkä, et, ehkä ette halua kuulla näitä lukemia, mutta tämä on totta. Ja tähän liittyy se olennatus, että Saksan lukema laskisi puolella – te ette ehkä pidä näistä lukemista, mutta ne ovat kuitenkin faktoja. Eli voitte kritisoida ekonomisteja, mutta teidän täytyy myöskin ar- arvostella omaa ammattianne. Tilanne nyt on näissä maissa kestämätön, ei pelkästään Kreikassa, ja jossain vaiheessa meidän täytyy kohdata tämä todellisuus. Yli vuoden ajan komissio sanoi, että mitään uuden järjestely ei ole Kreikan lainan suhteen, ja nyt täytyy sitten huomata, että olitte väärässä. No niin. Sitten kysymyksiä. Reklingille. Mitä olisi hyviä ja huonoja puolia, jos ERVM e saisi pankkiluvan? Tästä jotkut ovat puhuneet Euroopan tasolla ja haluaisin kuulla kantanne tähän. Sitten teille kummallekin. Jos ajatellaan, että Kreikka joutuu maksukyvyttömyyteen ja näin tulee käymään varma toivottavasti hallitusti, mutta en nyt näe vielä millä tavalla – millä tavalla voitaisiin parhaiten käyttää ERVM ja ERVVn kapasiteettia tällaisessa tapauksessa? Eli mikä oli sitten prioriteetti, kun käytettäisiin viimeisiä varoja näistä kahdesta instituutiosta? Koska poliittisia päätöksiä pitää sitten tehdä tällaisessa tapauksessa. Ja sitten Butille vielä, te sanoitte, että te pidätte huolta tasa-arvoisuudesta ja haluaisin tästä jonkinlaista konkreettista näyttöä. Eli voisitte kertoa näistä konkreettisista toimista, ja voitte osoittaa, että komissio on valvonut myöskin kaikkien haavoittuvaisimpien etujain mielelläni ottaisin näitä vastaan. Kiitos sitten Antolin. Sorry, it's Antolin first. Oh, Liam, are you on the list? You're not even... Oh, yes. Siis Liam, niin. Kiitoksia. Tässä on puhuttu jo mielenkiintoisista kysymyksistä. Minä haluaisin kuulla tästä ERVVstä sillä on kaksi uutta tehtävää, eli toiminta sekundaarimarkkinoille ja sitten pääomapohjan vahvistaminen. Eli tässä mielessä toiminta sekundaarimarkkinoilla, mitkä ovat sen suhteet sitten Euroopan keskuspankkiin. Ja sitten toisaalta ERVM, sehän on rahoittamassa näitä toimia Euroopan budjetista ja miten on sitten sen suhde yhteisön varoihin ja sitten Euroopan parlamenttiin ja miten tiedonvaihto on sujunut ja miten nämä ehdollisuus on toteutettu. Nyt on myöskin viime päivinä puhuttu näistä määristä, joita näillä instituutioilla pitäisi olla käytössään. Eli millaista vipumahdollisuuksia näillä instituutioilla on, kun ajatellaan luottoluokitusten laskuja, joita nyt on tapahtunut? Thank you. I think I'm just going... Kiitoksia. Nyt täytyy vain jatkaa kysymysten kanssa, muuten emme ehdi Seuraavaksi Elisa. No, thank you very much. Um... Kiitoksia. Kiitoksia, että olette täällä. Hyvät puhujat, olen täällä. Kiitoksia osallistumisesta. Haluaisin tiedustella teiltä, voisitko katsoa taaksepäin nykyisen tilanteen tuntien ja arvioida sitä prosessia, joka on käyty läpi. Te halusitte asettaa kyseenalaiseksi nämä luvut, jotka puhujat tässä esittivät, mutta vaikka teillä ei olisi näitä lukuja olemassa, teidän täytyy tunnustaa, että lainojen hinta eri maille, erityisesti Kreikalle ja sitten Portugalille. Ja myöskin tämä aika, joka on kulunut, kun on pyritty toteuttamaan näitä toimia, jotka että nämä asiat eivät voineet riittää. Tämä ei voinut toimia ekonomistina. On selkeää, että tämä on totta. Todellisuudessa tämä ei ketään vakuuttanut. Te puhuitte rakenteellisista uudistuksista, mutta nehän vaativat hyvin pitkän aikaa, että ne muuttuvat kilpailukyvyksi. Me olemme tehneet töitä Sixpackin parissa ja pyrkineet tukemaan kasvua ja työllisyyttä. Ja nyt meillä on uusi rajoittava ulottuvuus, tämä finanssipoliittinen sopimus, joka jälleen kerran luo paineita eh, lyhyt, lyhyen aikavälin toimille, mitä tulee velkoihin ja alijäämiin. Eikö tämä nyt olisi oikea hetke? analysoida asioita ja todeta, että nämä toimet eivät auttaneet ja palomuuri ei riittänyt, eivätkä suositukset olleet riittäviä, eikä tämä olisi nyt oikea hetki ajatella hiukan totutun ulkopuolelta, kun meillä on tällaisia ongelmia, joilla ilmeisesti ei ole mitään ratkaisuja. Olen pahoillani, että olen näin tylymyttä. Tällaiset suositukset, jotka eivät voi toimia, mikä niissä on? meillä ei ole kasvua, meillä ei ole siihen yllykkeitä. Ja kun pyydetään, että maat veisivät, vaikka kasvu mahdollisuuksia leikataan pois, tämähän on todella huono kehä. Me nyt Euroopan maat tartuttavat toinen toisensa meidän pitäisi päästä tästä läpi hyvin erilaisen toimin ja uutta poliittista toimintaa tarvittaisiin, että pääsisimme yli. Minä en usko, että kasvuelementtiä missään näissä ohjelmissa, ja näin me emme pysty näillä rajoittamilla toimilla pääsemään eteenpäin Euroopassa yleensä tai euroalueella. Olen pahoillani, mutta en voi olla sanomatta tätä. Um, I, I, I think... Kiitos. No, saimme tulkilta 10 minuuttia lisäaikaa ja sen jälkeen meidän täytyy sitten jatkaa englanniksi, jos tätä ei saada päätökseen. Sitten Hybner. Uh, thank you. I would like actually... Kiitos. Haluaisin jatkaa siitä, mitä Elisa Pereira juuri sanoi. Kun tarkkailen näitä talouksia hyvin läheiseltä etäisyydeltä, niin haluaisin kysyä, onko mitään todisteita siitä, että on tapahtunut katsomassa, minkälaista laajentumisvaikutusta näillä budjettikuripaketeilla tai taloustuloja, joita on annettu ERVV tai ERVMn puitteissa. Ja mä sitten lyhyesti erätä asioita. Voisitko kommentoida sitä, miten näette ajoituksen ja miten tämä CDS, eli luottoriskisopimukset voisi tästä rauhoita? Diego. Muito obrigado. No niin, ihan lyhyesti. Haluaisin esittää kaksi yksinkertaista kysymystä, enkä nyt toistaa asioita, joista Ferreira jo puhui. Mutta teidän mielestänne, voisiko Euroopan keskuspankista tulevaisuudessa tulla viime käden lainanantaja? Olisiko se mahdollista? Nyt puhutaan valtioiden velkakriiseistä. Millä tavalla te analysoitte ja mitä mieltä olette saksalaisten asiantuntijoiden ehdotuksesta? He ehdottavat, että perustettaisiin rahasto, joka ostaisi valuuttoja yli 70 prosentin rajana. Eli se olisi pelastusrahasto tietyn aikaa. Miten annonsoitte tätä? Merci euh, d'être... Kyllä, kiitoksia, että olette täällä puhumassa parlamentissa, sillä ähm, lehdistöstä tulee hyvin ähm, läpinäkyvätöntä tietoa läpi. Minulla olisi kysymys liittyen seuraavaan eurooppalaiseen vakausmekanismiin. Kuka tämän takaa? älkää sanoko, että se olisi yhteisöbudjetti. Yhteisöbudjetti on 140 miljardia ja tämähän ei voi olla kyseessä. Kuka sen siis takaa? Ja mitkä tulevat olemaan tämän mekanismin myöntämät velkakirjat, sillä kyllähän markkinoilla täytyy, täytyy asettaa velkakirjoja. olisi kyseessä tällaiset joukkovelkakirjat, eurobondit? Ja minun mielestäni tämä nykyinen ajatus vakausmekanismista on hyvin huolestuttava. Tässähän jäsenmaat eivät voi tukea tätä ja keskuspankki on kielletty sitä tukemasta ja nyt tämän vuoksi tämä vipuvaikutus, josta puhuitte, niin tämähän vaikuttaa hyvin heikolta, sillä vipuvaikutuksen tarkoitus on saada aikaan vivutusta, joten niin, että mahdollisesti riskialttiit velkakirjat saataisiin markkinoille. Ja mehän tiedämme tämän subprime-kriisistä, että tämän tyyppiset tämän tyyppiset tuotteet olivat tuolloin kaduttaneet koko maailman markkinat. Eli mikä teidän mielipiteenne on? Uh, Roberto. Roberto. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt palaa näihin syihin, joista Bulman jo puhui, jotka siis rajoittavat ERVVn ja ERVMn mahdollista roolia hallitusten välisenä välineenä, jolla annetaan rahoitusta takeiden avulla. Ja kun ajatellaan, miten tämä uuden rahoitus vaikuttaa poliittisesti jäsenvaltioissa. Eli puhuisin nyt tulevista haasteista. Eli palaisin asioihin, joista ne puhuttu. Eli ensinnäkin ehdotukset, jotka liittyisivät, että annetaan pankin tehtäviä tälle välineelle. On poliittisia ja taloudellisia oikeudellisia syitä, jotka ovat johtuneet siihen, että tällaista mahdollisuutta ei vielä ole harkittu. Puhujan mikrofoni katkesi. No niin. Niin tällä tavalla voitaisiin luoda sen suhde Euroopan keskuspankkiin. Sitten valtion velkakysymys. Tämä kysymys on Butille. Komission vihreässä kirjassa tämä mekanismi on otettu erikseen. Eli siinä ei ole arvioitu sen oikeusperustaa, joka minun mielestäni mahdollistaisi sen, että voitaisiin käyttää olemassa olevia perussopimuksia toimi kuin kahdessa muussa ehdotuksessa, joiden suhteen pitäisi muuttaa perussopimuksia. Eli haluaisin tietää, miten arvioitte tätä. Sitten ERVM. Onko komissio arvioinut sitä, miten tämä vaikuttaisi taloudellisesti budjetteihin, omiin varoihin ja mahdollisiin poliittisiin välineisiin, jotta voitaisiin vahvistaa ERVM. And finally Marian Haak. Ja sitten lopuksi vielä Marian Harkin. Madam Chair, and thank you to our two colleagues. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitoksia puhujille. Huomenna Irlannin parlamentti tulee tekemään 2,5 miljardia tukia pankeille, pankeille, jotka ovat siis menneet maksukyvytystilaan. Ja sitten maaliskuussa meillä tulee olemaan 3,1 miljardin tukipaketti samoille toimijoille. Me teemme näin, koska olemme lainanneet rahaa ja koska me, meidän velkojemme korkotaso näiden osalta on nyt 8 prosenttia. Pankkien pelastaminen on maksanut 47 miljardia. Tämä on vain yksi pankki, pankkia lisää. Minun kysymykseni on, kuinka me voimme tällaisia asioita oikeuttaa maissa? Ja toisekseen te kerroitte, että Irlannin sopeutumisohjelma toimii. Minä toivon, että näin olisi ja minä toivoisin, että kollegat pysäyttyisivät minut käytävillä ja sanoisivat, että nyt asiat menevätkin Irlannissa hyvin ja minä voisin sitten vastata tähän, että niin menevät. Ja minä kaikki, kaikki toivon, että näin olisi ja minä toivon, mutta näin ei ole. Nyt äh, velkaisuus nousee ja on hyvin paljon muutakin indikaattoreita. Meidän ei tarvitse teille sanoa, mutta yksi toivon kipinä on horisontissa. Ne ovat viennit. Viennit ovat äh, nousseet viime kuukausina ja kaikki äh, kollegat täällä puhuvat taantumuskehästä, taantumakehästä ja minä toivon, että me olisimme nyt pääsemässä tästä yli, mutta minä en voi näin sanoa, koska niin ei ole. Ja sitten viimeinen huomautus. En ole valiokunnan jäsen ja on hyvä, että saan silti puhua. Meillä on sixpacki ja finanssipoliittinen sopimus ja kyllä meidän täytyy sääntöjä kunnioittaa, mutta vuosien 2002 ja 2008 välillä Irlanti kunnioitti kasvu- ja vakaussopimusta paremmin kuin Saksa tai Ranska, mutta se ei meitä lopulta pelastanut. Kyllä, meidän täytyy noudattaa sääntöjä. Olen samaa mieltä sen kanssa. Ellei me näe jonkinlaista kasvua, jonkinlaista velkojen anteeksi antamista. Pelkään, että me olemme tuomittuja täl- olemaan tällainen vasallivaltio monta sukupolvea eteenpäin. Some straight talk. No niin, täällä tuli nyt suoria sanoja kaikilta valiokunnan jäseniltä. Ja meillä oli hyvin paljon samoja asioita sanottavana, mutta nämä nyt ei ole asioita, joita paneelin jäsenet halusivat kuulla, mutta haluaisin nyt myöskin ihan suoria vastauksia, mikäli mahdollista. Ainakin kun ajatellaan näitä korkotasoja, meidän täytyy hoitaa se asia. Kun lainoja on myönnetty korkotasoilla, jossa lainaa antavat maat saivat 3 prosenttia ekstraa, näin ei ole koskaan olisi pitänyt käydä. Ja tätä pitäisi nyt vähän mukauttaa jälkikäteen. Mutta sekään ei vielä riittäisi tilanteen pelastamiseksi. Meillä on 10 minuuttia aikaa. En tiedä kumpi haluaa aloittaa. Voitte vetää arpaa. No, Klaus, sinä olet taas ensimmäinen, ole hyvä. Yritän antaa suoria vastauksia. En ole lyhytsanainen, vaikka kysymyksiä oli paljon. Saatamme kuulla Irlannin näkemyksiä Irlannin edustajalta voisi kertoa, mikä on euroryhmän näkemys, mikä on Troikan näkemys, ja sen, heidän mukaansa Irlannin ohjelma toimii. Se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö väestö, sär, väestö kärsi, mutta ohjelma on saavuttamassa tuloksiaan. Pankkisektori on jälleen rakennettu, ja maksutaseen vajaus, joka on ollut korkea, se on nyt muuttunut ylijäämäksi viime vuonna, ja ylijäämä on kasvamassa. Tämä on hyvin tärkeää. Se on tärkeä viite siitä, että kilpailukyky on palautumassa, me tiedämme kaikista indikaattoreista, että puolet kilpailukyvystä, joka menetettiin talous- ja rahaliiton ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, on uudelleen saavutettu takaisin. Prosessi oli ohitse, mutta puolet on tehty. Mutta totta, on, siitä on tuskaa väestölle. Tämä johtaa tuloleikkauksissa on ollut väistämättä kaikissa näissä maissa, ei pidä olla mitään illuusioita, mutta Irlanti on tehnyt huomattavaa edistystä ja on totta, että palomuurit eivät toimi korkotasot ovat nousseet, Irlannissa ne ovat pudonneet puoleen. Viime vuoden kesällä ne olivat noin 14 prosenttia 10 vuoden joukkovelkakirjoille, nyt ne ovat 7,5 prosenttia, siis lähes puolet. Tämä näyttää toimivan ja markkinat ovat toteamassa tämän. Tämä on tosiasia. Ei voida sanoa, että korkoaste on vain nousemassa, se ei ole totta. Korkoaste on ollut tullut alaspäin viime viikkoina. Tämä siis tällaisena yleisarviointina erityisemmät kysymykset, herra Bulman. Minusta ei voida sanoa, että se, että järjestetään ERVV-hallitusvälisellä toimilla maksaisi enemmän kuin jos se tehdään yhteisöllistä menetelmää käyttäen. Minä tiedän, että on monia poliittisia ajatuksia tämän takana, mutta se ei ollut teidän kysymyksenne. Minusta ei voida sanoa, että rahoituskustannukset olisivat korkeammat on myös oikein todeta, että noin kaksi vuotta sitten ainoa nopea tapa toimia oli hallitusten välinen toiminta. ERVV itse asiassa organisointiin Luxemburgin yksityisen lainsäädännön kautta, mikä oli ainoa tapa toteuttaa asia nopeasti. EVM tullaan toteuttamaan kansainvälisen oikeuden puitteissa kansainvälisen sopimuksen osalta, mikä tulee viemään enemmän aikaa. Jos me yritetään, että kaksi vuotta sitten ERVV olisi vasta nyt toiminnassa – mutta se oli toiminnassa muutaman kuukauden sisällä ja se oli mahdollista vain tämän lähestymistavan kautta, enkä näe, että tällä olisi ollut mitään rahoituksellisesti suurempia kustannuksia. Kysymys, joka koskee pankkioikeuksia ERVVlle, EVMlle, kysyttiin sitä, että voisiko EKP olla viimeinen mahdollinen luotottaja. Useimmat ihmiset varmastikin EKPssä, myös jäsenvaltioissa, myös jäsenvaltioissa uskovat, että pitäisi olla selkeä työnjako rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välillä. Se on hyvä talouspolitiikan periaate ja se on ainoa tapa turvata keskuspankin riippumattomuus. EKP on viime käden luotottaja pankkisektorille, euroalueelle, siitä ei epäilystäkään. Ja se on ottanut asianmukaiset, ryhtynyt asianmukaisiin toimiin ennen kaikkea viimeisten viikkojen aikana, mutta EKP ei ole viime käden luotottaja valtioille. Tämä on selkeä poliittinen periaate, ja myöskin oikeudellinen puoli, jos ERVV, EVM saisivat pankkitoimintaluvan, ne olisivat hyvin lähellä eh, hallitusten rahoittamista, mikä ei ole mahdollista perustamissopimuksen mukaan. Lukuisat puhujat ovat myöskin kysyneet, mikä on paras tapa käyttää varoja, jäljellä olevia varoja, jotka ERVVssä, EVMssä on – joku kysyi, voitaisiinko niitä käyttää sekundäärimarkkinoilla interventioihin. Se riippuu tarpeista. Tällä hetkellä tarkastelen pelkästään ERVVtä. Eh, e Me olemme sitoneet vasta 10 prosenttia luototuskapasiteetistamme, 43 miljardia Irlannille ja Portugalille seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, 440 miljardista. Meidän täytyy ajatella Kreikkaa, mutta sekin jättäisi jälleen 230 miljardia. Emme tiedä, kuka nämä rahat tulevat tarvitsemaan. Ei ole tiedossa maata, joka olisi pyytämässä apua. Ja tämä siis riippuu. Ensinnäkin emme tiedä, tuleeko mikään maa pyytämään apua. jokin maa tulee pyytämään. Sitten täytyy katsoa, minkälaisia vaikeuksia maalla on, jos ne ovat pankkisektorilla – meidän kenties pitää tehdä pankkien pääomittamista, jos kysymys on maasta, joka tarvitsee apua saadakseen korkoastetta alemmaksi sekundäärimarkkinoilla, saatamme tehdä sekundäärimarkkinoiden interventioon. Se riippuu siitä, mikä maa tulee. Kenties mikä maa ei tule. Tämä on avoin kysymys, johon ei voi abstraktisti antaa vastausta. Ehkä lopetankin tähän ja katso, mitä Markolla on sanottavana. No, thank you very much. I, I... Kiitoksia. Arvostan tätä vilpittömyyttä näissä kysymyksissä ja on tärkeää, että puhumme ihan suorin sanoin. Meillä on vaikeita valintoja edessä, eri maissa on vaikeita valintoja edessä ja myöskin EUn toimielimissä. Eli on tärkeää, että katsotaan nyt todellisuutta silmiin pari yleistä huomiota ennen kuin puutun erikseen tiettyihin kysymyksiin. No, perusperiaate. No, tämä on hyvin yleisluontoinen, mutta toistan sen nyt kuitenkin. Näkemys, että finanssipoliittinen kuri ja tasapuolisuus eivät sovi yhteen, että niitä ei voida saavuttaa yhtä aikaa, se ei pidä paikkaansa – se on täysin väärä ajatus. Ja selkeimmät esimerkit Euroopassa ovat Pohjoismaat, jotka ovat parhaita finanssikurin suhteen. Ja samalla siellä on hyvin paljon oikeudenmukaista tulonjakoa. Sitten finanssipolitiikka ja se, miten se kuristaa tuloja ja kasvua. Euroopassa on finanssipoliittinen rakenne, jossa ei tehdä supistuksia kaikkialla samalla tavalla. ECOFIN on määritellyt periaatteet finanssipolitiikalle tässä suhdannevaiheessa, ja useimmat maat ovat liian velkaantuneita, eikä ole mitään vaihtoehtoja, kuin supistetaan velkoja. Eli finanssipolitiikassa pitää vahvistaa tilannetta, mutta samaan aikaan tietyissä hauraissa maissa ei ole vaihtoehtoja. Ne eivät saa pääsyä markkinoille. Niiden täytyy saada luottamus takaisin. Ja joissain maissa on enemmän liikkumavaraa ja siellä voidaan pitää kiinni rakenteellisista tapahtumista, mutta automaattiset stabilisaattorit myöskin ovat tässä roolissa. Eli meidän täytyy tehdä ero maiden välille. Se on tärkeää, kun ajatellaan Euroopan finanssipoliittista tilannetta. Hyvin paljon on korostettu laatua näiden säästöjen suhteen. Mehän tiedämme, että kun ajatellaan niiden kestävyyttä ja tasapuolisuutta ja kasvua, kaikki strategiat eivät ole samanlaisia. Ja Euro 2020-strategian avulla olemme saaneet jäsenvaltioita tekemään oikeita ratkaisuja näissä laatukysymyksissä. On selvää, että, ja tässä olen samaa mieltä Klausin kanssa, kun ajatellaan vaikka Irlantia, Portugalia ja Kreikkaa, mutta myöskin muita, näissä maissa on hyvin vaikeat ajat. Ohjelmat eivät tarkoita, että vaikka ne toimivatkin, että nyt heti nähtäisiin tuloksia, ennakkoehdot, jotta kasvu ei alkaa ja kilpailukyky alkaa elpyä, ovat nyt käynnistyneet. Ja tämä koskee Irlantia erityisesti, mutta viittaisin yhteen tapaukseen, koska kyse on hankkeesta, joka on jo käynyt tämä koko syksyn läpi, eli Latvia. Se oli ensimmäinen maa. Ja siellä tosiaankin maassa oli mukautumiskausi, joka oli hyvin rankka, ja sen jälkeen siitä tuli jälleen kilpailukykyinen budjetin alijäämä supistui, ja sen jälkeen se siirtyi ylijäämään, ja nyt siellä on nyt hyvin tervettä kasvua viime vuonna. No ennusteet eivät tietenkään ole kovin hyviä, koska nyt on globaali talouden toiminnan hidastuminen, mutta tämä osoittaa, että maat voivat päästä uudelleen markkinoille ja jossain tapauksessa nopeammin kuin olisi kuviteltu. Latvia. Where shall these... Latviasta lähti 100 000 ihmistä ja mihin nämä ihmiset ovat lähteneet, haluaisin tietää tämän. Kävin Latviassa ja sieltä oli 100 000 ihmistä lähdössä muualle. Ja siellä on vähän yli 2, 2 miljoonaa asukasta. And that is uh, not... No tietysti liikkuvuutta esiintyy. Latvian tapauksessa, kun pantiin täytäntöön tätä ohjelmaa, meidän piti oikaista näitä hallitusten alkuperäisiä aikomuksia ja korostimme sitä, että pitää olla tasapainoisempi, oikeudenmukaisempi mukautus, koska hallitus halusi tehdä kaiken kulupuolella ja tiesimme, että se ei ole mahdollista – pelkästään kulujen puolella. Eli me vaadimme, että pitää myöskin nostaa tuloja. Se on tasapuolisempaa kuin se, että kaikki tehdään kulupuolella. Ja tulkkien työaika on ilmeisesti nyt loppunut, joten tulkkaus loppuu tähän.